Mes chers collègues, nous allons commencer la séance. Aloitetaan kokous. Pelko pois, istumaan. Alors, nous commençons l'ouverture de notre session. Jatkamme aamupäivän keskeytynyttä istuntoa kuulemisella. Kuuleminen käsittelee vähäpäästöistä liikkuvuutta koskevaa eurooppalaista strategiaa. Liikennevaliokunta, jonka puheenjohtajana minä toimin, järjestää tämän kuulemisen. Tavoitteena tässä on tietenkin se, että saamme oma-aloite mietintöön materiaalia, se laaditaan nyt komission tiedonannon pohjalta. Ennen kuin ryhdytään työstämään mietintöä, esittelijä ja valiokunta, jossa käsitellään liikennettä, ovat pitäneet välttämättömänä vaihtaa näkemyksiä asiantuntijoiden kanssa. Tervetuloa muuten kaikille. Ottaen huomioon, että tiedonannon vaikutukset laaja-alaisesti myöskin erityisesti ympäristöön. Näin ollen tämä kuuleminen on järjestetty yhdessä ympäristöasianvaliokunnan kanssa ja sen valiokunnan jäsenet on myös kutsuttu tähän kuulemiseen, niin kuin kaikki ne edustajat, jotka ovat tehneet työtä myös EMIS-valiokunnassa – Mehän kutsumme sitä emisvaliokunnaksi, siis kysymys on autosektorin päästöistä. Ensimmäinen osa tätä kuulemista on sellainen, että kuuntelemme Euroopan ympäristöviraston näkemyksiä asiasta. He kertovat meille eh, vähäpäästöisen liikkuvuuden tulevaisuudesta. Sen jälkeen kuulemme Infras-tutkimusosaston tutkijoita. He kertovat meille liikkuvuuden ja liikenteen ulkoisista kustannuksista. Ja sitten toinen osa kuulemista käytetään keskusteluihin eri eh, edunvalvontaryhmien kanssa. Meillä on herra Bas Eikout siinä moderaattorina, koska hän on tässä aiheessa mietinnön laatija ja esittelijä aikaa säästääksemme keskusteluita seuraa kysymysosio sitten toisen osan jälkeen, jota johtaa mm, Bas Eckhout. Toivotan kaikki tervetulleeksi tänne valiokuntaamme. Haluaisin muistuttaa, että ensimmäinen osio kuulemista on sellainen, missä minun puhujani ovat. Jaha, tuollahan he, hyvät puhujat. Teillä on kaikilla seitsemän minuuttia puheaikaa jokaisella pitää esityksenne ja toinen osa, jossa puhetta johtaa herra Bas Eichhout. Hän, eh, tämä osio on sitten vähän pidempi, koska Bas Eichhout johtaa paneelia, joka kestää yhteensä 45 minuuttia. Ja siinä voidaan vaihtaa näkemyksiä todella eri toimialan edustajien kanssa. Pyydän herra, eh, niin anteeksi ensin Äh, nyt annan esittelijälle puheenvuoron. Hän saa johdatella aiheeseen. Olkaa hyvä, Bas Eickhout. Merci. Uh, thank you, uh, äh, Mrs. Chair. Kiitos, uh, puheenjohtaja. Käytän tässä lyhyen johdantopuheenvuoron, koska tänään on tärkeää antaa ääni asiantuntijoille. Sitä vartenhan täällä ollaan mietintöä laatiessani kiinnitin huomiota siihen, kuinka tärkeää on tarkastella liikennesektorin vähähiilisyyttä tulevaisuudessa. Esimerkiksi komission tiedonanto, joka saatiin viime vuoden heinäkuussa, kun siinä tarkastellaan liikennesektoria, niin suuri haaste liittyy juuri eh, Pariisin sopimuksen myötä liikenteen vähähiilisemmäksi saattamiseen – jotta ilmaston lämpeneminen pysyisi puolessa toista tai ainakin alle kahdessa asteessa. Se vaatii eri aloilta kovia ponnistuksia. Energiasektorin kohdistuu kovia paineita, mutta liikennesektori, siihen ei kiinnitetty riittävästi huomiota, vaikka paljon sielläkin tapahtuu. Ja komissio nyt nosti sen esiin paremmin viime kesäisessä esityksessään. Ja nyt sitten parlamentti ja minä mietinnössäni kiinnitän tähän huomiota ja pidän tätä hyvänä siksi, että se mitä tässä ehdotetaan toivottavasti ohjeistaa myös komissiota siinä vaiheessa, kun siellä ryhdytään lainsäädäntöehdotusta laatimaan. Ja niin kuin puheenjohtajamme Deli, melkein sanoin Karima, mutta puheenjohtaja Delihän on se ilmaistapa, jota tässä on sitä käyttää. nyt totesikin, että tässä nyt eri kysymykset nostetaan esiin. Ensinnäkin ympäristövirastolta saamme kuulla siitä, miten liikenne kehittyy ja todellakin, että liikenne on juuri se sektori, eh, jonka vähähiilistäminen ei ole edennyt riittävän hyvin, vaikkakin paljon jo tehdään, mutta on hyvä saada hieman lähempää tietoa siitä, miten eh, liikennesektori vaikuttaa näissä kysymyksissä. Ja sitten toinen alustus, jossa painotetaan erästä toista tärkeää asiaa, liittyy myöskin komission esityksen eli hinnoitteluasia. Aina tärkeä aihe ja varmasti tulee olemaan osana käytävää keskustelua, missä muodossa sen keskustelu tulee näyttämään, mutta kuitenkin tärkeä asia eri liikennemuodoista puhuttaessa. Ja sitten paneelikeskustelu, jonka yhteydessä eri liikennemuotojen edustajat, kaikkiahan on vaikea saada yhteen koskaan, mutta nostimme kuitenkin eri liikennemuotojen eh, tärkeitä edustajia, kun puhutaan tieliikenteestä, meriliikenteestä, eh, ilmailusta ja tietysti myös raideliikenteestä ja sisävesiliikenteestä. Eli tarkastellaan, mitä kullakin sektorilla tapahtuu, mitä on jo saatu aikaan ja minkälaisia muutoksia ollaan saamassa ja mitä sitten poliittisilta päätöksentekijöiltä toivottaisiin. Kysymys-vastausformaatilla halutaan tässä paneelissa edetä. Eli toteutetaan tämä paneeli hieman toisin kuin yleensä. No ehkä nyt lopetan tämän oman monologini tähän, koska tämänpäiväisissä keskusteluissa mielenkiintoisinta on se, että paikalla on asiantuntijoita. Tänään meidän roolimme on tässä hieman toissijainen ja asiantuntijoiden rooli on tässä tänään keskiössä. Eli annetaan heidän puhua. Kiitos herra Eikout. Minäkin, minäkään en kutsu häntä etunimellä, vaan herra Eikhautuksi. Aloitamme nyt asiantuntijalausunnoilla Ensin herra Alfredo Sanchez Vicente. Tehän edustatte Euroopan ympäristövirastoa. Teillä on seitsemän minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitos. Ensinnäkin paljon kiitoksia valiokunnalle kutsusta tänne ja siitä, että järjestätte kuulemisen liikenteen päästöt ja ne, vai, sen vaikutukset. On hienoa päästä tänne ja haluan jakaa teidän kanssanne pienen PowerPoint-esityksen. Nimeni on Alfredo Sanchez Vicente ja olen Euroopan ympäristövirastossa vastuussa liikenneasioista. Haluaisin autoa kertomalla, kuinka keskeistä on ymmärtää liikenteen päästöjen vaikutukset ympäristöön ja kuinka monimutkainen riippuvuussuhde on eh, ilmastopäästöjen, saasteiden vaikutus eri eh, asioihin, ilmastoon, ekosysteemeihin sekä ihmisterveyteen liikenteen päästöt ovat yksittäinen suurin riski meidän ihmisen terveydelle. Myöskin rehevöityminen ja happamoituminen, joka on siis ekosysteemivaikutus, vaikuttaa myös välillisesti ihmisten terveyteen. Kasvihuonepäästöjen lisääntyminen vaikuttaa myös ihmisen terveyteen. Merten pinta nousee, tulvat lisääntyvät, sateet lisääntyvät ja nämä vaikuttavat ekosysteemien normaalin toimintaan ja tällä tavalla ne ovat myös riski ihmisterveydelle. Liikenne vaikuttaa sekä kasvihuonepäästöihin että myös ilmastopäästöihin. Ei pidä unohtaa, minkälaisia paineita esimerkiksi liikenne aiheuttaa esimerkiksi äänisaastuminen, äänisaasteet. Puhumme, kun puhumme ilmanlaadusta, täytyy muistaa, että ilmanlaatupolitiikoilla on pystytty mm, parantamaan ilmanlaatua kaupungeissamme, mutta meillä on vielä paljon haasteita. Niin kuin nähdään tästä kartalta, kun puhumme eh, typpidioksidista, se on nimenomaan liikenteen yksi pääpäästöistä ja se vaikuttaa merkittävästi Euroopan maissa. Nämä pisteet ovat niitä, joissa mm, NO2 on liian korkealla tasolla. 94 prosenttia kaikista näistä ovat liikenteen keskuspisteitä. 60 prosenttia NO2-päästöistä tulee nimenomaan maantieliikenteestä ja joissain maissa se voi olla paljon enemmänkin vielä, jopa yli 80 prosenttia. Eli NO2-päästöt vaikuttavat ilmanlaadun heikkenemiseen. Ja se, että osassa maita käytetään sellaisia autoja, joissa päästöt eivät ole hyväksyttävällä tasolla vaikuttavat ilmanlaadun heikkenemiseen. Ja huomaamme, että joissain kaupungeissa on otettu aika radikaalejakin toimenpiteitä, esimerkiksi liikenteen rajoittamista käyttöön, jotta päästöjä rajoitettaisiin. Kun puhumme liikenteen kasvihuonepäästöistä, niin liikenne on yksi pää kasvihuonepäästöjen aiheuttaja. Ja se on erityinen ala, koska se on ainoa talouden ala, missä kasvihuonepäästöt ovat korkeampia kuin vuoden 90 arvot. Liikenteen päästöt ovat kasvaneet vieläkin vuodesta 90, niin ne ovat nyt 20 prosenttia korkeammalla kuin vuonna 90. Ja kun laman ensivaikutukset tuntuivat Euroopassa niin ensimmäistä kertaa kasvihuonepäästöt lähtivät laskuun. Kuitenkin vuonna 2014 ja myös 2015 ensimmäisten tietojen mukaan liikenteen kasvihuonepäästöt ovat taas nousussa. Kun ajatellaan näkymiä tulevaisuuteen, sitten jäsenvaltiot ovat todenneet, että tämänhetkisten toimenpiteiden taso ei tule vähentämään kasvihuonepäästöjä riittävästi. Niinpä EU on sitoutunut kasvihuonepäästöjen vähentämiseen kansainvälisten sopimusten kautta ja liikenteen saralla EU:ssa on hiilidioksidipäästöjä äh, luvattu vähentää 60 prosentilla vuoteen 2050 mennessä. Tästä näkyy, kuinka iso haaste meillä on edessä. Liikenteen kasvihuone päästöjä pitäisi vähentää 67 prosentilla tämän päivän arvoista, jotta saavuttaisimme tavoitteen. Tulevaisuudessa liikenne tulee kasvamaan 2010 ja 2015. Matkustajaliikenne on arvioitu kasvavan 40 prosenttia ja rahti kasvaa 58 prosentilla. Niin ollen päähaasteena on vähentää ympäristöpaineita – vaikka liikenne sen kun kasvaa. Kuitenkin ne liittyvät toisiinsa. Teknologia tulee auttamaan, mutta jokainen teknologinen äh, askel äh, teknologisessa kehityksessä liikenteen alalla tasapainottuu aina sitten vastaavasti saastumisen lisääntymiseen. Se, että tehdään moottoreista tehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä, ei riitä CO2-päästöjen vähentämiseen. Jotta ajaa 100 kilometriä eh, tarvitaan vähemmän polttoainetta, mutta toisaalta autojen määrä on lisääntynyt. Ja se on johtanut kokonaisuudessaan kasvihuone- eh, ja nimenomaan hiilidioksidipäästöjen kasvuun. Kun henkilöautot eh, pääsevät eroon fossiilisista polttoaineista ja meillä on muita teknisiä ratkaisuja, esimerkiksi lentokoneiden osalta – niin se ehkä vähentää tätä haastetta. Mutta se, miten me liikumme ja liikutamme tavaroita, se on, meidän täytyy keksiä jotain uutta, jotta voimme päästä näihin tavoitteisiin. Tavoitteena on se, että pääsemme näihin asetettuihin tavoitteisiin liikenne on vastuussa todella neljänneksestä kasvihuonepäästöistä EU:ssa ja se on se ainoa sektori Euroopassa, jossa kasvihuonepäästöt ovat korkeammalla tasolla kuin 90-luvulla. Ja meillä on vielä vahva yhteys taloudellisen toiminnan ja liikenteen kysynnän välillä. Ja tehokkuuskehitys eh, ja teknologian kehitys ovat kyllä mm, edistymässä, mutta meidän pitää vielä muuttaa paljon sitä tapaa, miten me liikumme ihmisinä ja miten me liikutamme tuotteita ja tavaroitamme. Paljon kiitoksia. Kiitokset herra Sanchez Vicente. Pysyitte hyvin äm, puheajassanne. Sitten seuraava puhuja tutkimuslaitoksesta. Olkaa hyvä. Okay, nochmals. <laughs> Guten Tag, meine Damen und Herren. Meine Sut. Olen yksityisestä ähm, yksiköstä Infrasista Zyrihistä ja tarkastellut nimenomaan ulkoisia äh, liikenteen kustannuksia. Olin myös laatimassa liikenteen ensimmäistä valkoista kirjaa ja kun tarkastellaan päästöjen kehitystä, kertoisin hieman myöskin näistä syntyvistä haitallisista hintavaikutuksista, ulkoisista kustannuksista. Mitä ne ovat? Ne ovat negatiivista seuraamusta siitä, jonka liikenteen harjoitajat aiheuttavat, mutta eivät itse kanna näitä kustannuksia, vaan kolmannet joutuvat maksamaan esimerkiksi valtio ja nämä ovat ulkoisia kustannuksia, jos niitä ei huomioida liikenteen hinnoittelussa. Tällöin puhutaan markkinoiden epäonnistumisesta ja tällaiset ulkoiset tekijät johtuvat, johtavat taloudellisesti tarkastellen siihen, että resurssin jako ei hoidu tasaisesti ja että ylikulutuksesta on kyse. Ja tämä aiheuttaa myöskin kansantaloudellisia kustannuksia. Talouden epätehokkuus saattaa johtaa myös muihin vaikutuksiin ja niitä voidaan sitten tasapainottaa muilla tekijöillä. Mitkä ovat tässä olennaisia tekijöitä? kun terveyteen liittyvät tapaukset ja tuotantotapaukset, tapaukset, kärsimys eh, terveyshaittojen vuoksi ja sitten vielä eh, haitat ekosysteemille ja rakennuksille. Ja jos lasketaan näitä kustannuksia, niin viisi alaa on tärkeää. Esimerkiksi ympäristö puhuttaessa eh, ilmaston tai eh, ilmansaastuminen, eh, sitten melusta aiheutuvat kustannukset ja myöskin sitten onnettomuuksien aiheuttamat kustannukset. Ja kun tarkastellaan kokonaismääriä ja kustannuksia EU-sta puhuttaessa, viimeisin tutkimus arvioi ulkoisten kustannusten hinnaksi yli 510 miljardia euroa per vuosi. Yli 90 prosenttisesti nämä aiheutuvat liikenteen, tieliikenteen kustannuksista. Kansainvälinen OECD-yhteisö on laatinut tämän tutkimuksen ja tiedot pohjautuvat vuoteen 2008. No, tilanne ehkä on hieman muuttunut. Vaikuttaa siltä, että moottorit ovat tehostuneet ja näin tilanne on ehkä hieman helpottunut, mutta toisaalta kysyntä, se on kasvanut ja se on taas sitten vaikuttanut negatiivisesti ja uutta tutkimusta suunnitellaan lähitulevaisuudessa. Sitten kun tarkastellaan henkilöliikennettä eh, per henkilö, kustannuksia toisaalta sen tonniston pohjautuen, kun puhutaan rahtiliikenteestä, keskimääräisesti eh, eri eh, liikennemuodot rahdista puhuttaessa rahti, kuorma-auto ja rekkaliikenne täällä vasemmalla sitten kolme blokkia, eh, raideliikenne ja sitten eh, sisävesiliikenne. Kun tarkastellaan kustannuksia tieliikenteen 30 50 euroa per kilometri, Näin noin neljä kertaa korkeampi hinta kuin ulkoiset kustannukset silloin, kun raideliikenteestä puhutaan. Kuitenkin on olemassa erilaisia eh, eh, eh, aiheuttajia. Silloin kun puhutaan erityyppisestä tieliikenteestä dieselin osalta, ulkoiset kustannukset ovat kaksinkertaiset kuin puhuttaessa muista polttoaineista. Ja liikenteen hinnat ovat noin kolme kertaa alhaisemmat kuin rekkaliikenteestä puhuttaessa. Ulkoisten kustannusten sisäistäminen on asia, jota paikoitellin e, ei kattavasti sovelletaan raideliikenteessä tässä on olemassa tärkeä direktiivi, joka määrittelee tämän asian ja asiaa pyritään parantamaan tiemaksuin rekkaliikenteestä puhuttaessa. Saksan e, on ottanut käyttöön myöskin lisämaksun ilmansaastumiseen liittyen. Sveitsi, oma kotimani, on puolelle maa on sisääntänyt jo näitä kustannuksia huomattavasti. Tiemaksut sisältävät infrastruktuurihinnoittelun ja sitten myöskin onnettomuuksiin liittyvät kustannukset. Kaikista liikennemuodosta puhuttaessa on olemassa erilaisia välineitä, miten sisäistää ulkoisia kustannuksia, esimerkiksi eh, erilaiset maksut liittyen ilmaliikenteeseen, on tietyt bonusjärjestelyt meluhaitoista puhuttaessa. kun tarkastellaan vaikutuksia, ne voivat olla huomattavat. Talous tehostuu ja muuttuu reilummaksi ja todellakin aiheuttaja-pohjaiseen pohjaisemmaksi siirrytään myöskin. Tämän lisäksi tämä kaikki vähentää taakkaa julkisen varainhoidon osalta ja tämä myöskin vähentää päästöjä. Esimerkiksi Sveitsin tiemaksujärjestely on tämän osoittanut. Me otettiin käyttöön vuonna 2001 ja Expost-analyysi osoittaa sen, että ajetut kilometrit ja kehitykset ovat vähentyneet noin neljänneksen rekkoja siis käytetään tehokkaammin ja toisaalta on siirrytty enemmän raideliikenteeseen ja päästömäärät myöskin saatiin näin alemmalle tasolle. Kuitenkin sisäistäminen ei aina riitä, jos halutaan päästä näihin poliittisiin tavoitteisiin. Ilmastotavoitteista puhuttaessa tämä erityisesti on syytä huomioida. Tässä esimerkkitapauksessa on myöskin lajia suojeleva artikla mukana. Ja enintään 56 000 ajoneuvoa vuosittain on raja, ja vaikka ulkoisia kustannuksia säästettiin tähän tavoitteeseen ei ihan päästy, mutta kuitenkin eh, trendi eh, on sellainen, että oikeaan suuntaan ollaan menossa. Ja sitten vielä eh, lyhyt katsaus näihin vaatimuksiin. Tieteellisten tietojen pohjalta näyttäisi siltä, että dg pääosasto MUV tulee järjestämään tutkimuksen, jossa tarkastellaan juuri infrastruktuurikustannuksia ja näiden sisäistämisen äh, vaikutuksia. Tämä tullaan päivittämään äh, huomioiden eri liikennemuodot EU-ssa liikkeelle lähdetään mahdollisimman vähähiilisestä liikkuvuudesta ja Eurovinjet-direktiivin tarkistusta myöskin tarvitaan. Tieteellisesti ajatellen on tärkeää huomioida myös muut kululuokat, jotka tarvitsevat erilaisia laskentapohjaa, esimerkiksi ilmastokustannukset ja sitten mahdollisesti myöskin onnettomuuskustannukset. Ja mahdollisesti on tärkeää tai olisi tärkeää huomioida myös henkilöliikenne. Ja sitten kun tukimuodoista puhutaan ja maksuista. Eh, näihin liittyen tarvitaan myös muita säänteleviä elementtejä, esimerkiksi uusien ajoneuvojen raja-arvot. Ja on mielenkiintoista nähdä, miten eh, tämä strategia kehittyy ja miten tämän myötä tavoitteisiin päästään. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur Sutter. Paljon kiitoksia, herra Sutter. Aikaa hukkaamatta annan moderaattorille puheenvuoron. Hän jatkaa tästä pyöreän pöydän keskustelun johtamisella. Kiitos oikein paljon. Nyt siirrymme keskustelupaneeliin ja sitten on kolme varttia tai 50 minuuttia aikaa keskustelua varten tämän kierroksen jälkeen. Meillä on kuusi asiantuntijaa eri liikennemuodon edustajaa valmiina kertomaan, mitä heidän alallaan tapahtuu lyhyesti oikealla. Riksonar, pääsihteeri autonvalmistajien järjestöstä. Hänen vasemmalla puolellaan Matias Mensch. Tämä oli hankalin nimi. Hän on kansainvälisestä tieliikenneliitosta – sitten Sveitsin rautateiltä Michael Bösch, asiantuntija. Ja sitten Airbus, siirrytään lentoliikenteeseen, eli tieliikenne, raideliikenne ja sitten lentoliikenne. Airbus-ryhmästä Thierry Novacik, Euroopan johtaja. Ja sitten siirrymme vesille. Kaksi. Edustaja Karine Schepper, Inland Navigation Europein edustaja, sisävesiliikenne siis. Ja sitten vielä Patrick Verhoeven enemmän meriliikenteen osalta, aivan omistajien edustajan. Tässä eri liikennemuotoja. Eriksson saa ensin puheenvuoron. Nyt kun kuulitte erityisesti Daniel Sutterin puheenvuoron ulkoista kustannuksista. Nämä tuntuvat olevan korkeimpia tieliikenteessä tällä hetkellä, niin kysymys kuuluisi, mitä kehitystä näette erityisesti auton valmistajien puolelta? Miten arvioidaan sitä, mitkä ovat tuoreimmat kehityskulut ja mitkä tulevaisuuden näkymät? Thank you. Hyvää iltapäivää. Kiitos, että saimme mahdollisuuden tuoda kantamme täällä julki. autoteollisuuden kanta tulevaisuuteen. Sitten miten voimme edistää vähän hiilistä liikkuvuutta. Tämä perustuu viiden pilarin varaan, tämä lähestymistapamme. Ensinnäkin, jos ajatellaan tuoreita kehityskulkuja, niin eniten keskitymme siihen, että päästötestaus tehdään oikealla tapaa. Tämä tarkoittaa sitä, että siirrytään VTLP, kun päästöjä mitataan. Tämä uusi testaus syyskuussa tänä vuonna uusien ajoneuvon osalta syyskuussa 2018 testaus siis ensimmäisenä. Ja sitten toisaalta on ajateltava suurinta osaa ajoneuvoja tällä hetkellä. Meidän täytyy jatkuvasti katsoa, miten polttomoottoreita voidaan tehostaa. Tässä saattaa olla vielä sellaisia asioita, joita voidaan melko nopeastikin käyttää. Me puhumme ennen kaikkea dieselistä, joka, jonka kautta voidaan päästä kunnolliseen ajanaikaisten päästöjen mittaamiseen. Sitten käyttövoimajärjestelmästä vielä ensin pienet päästöt, sitten nollapäästöt. Me haluamme ensin siis päästä ajoneuvoihin, jossa on matalat päästöt ja katsotaan sitten, mitä voidaan tehdä biopolttoaineiden osalta. Tämä on hyvin hankala kysymys. Meidän on katsottava toisen sukupolven biopolttoaineita. Poliittista päättäjiltä on saatava jotain selvyyttä. Maakaasu on toinen tekijä kautta hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä – ja sitten päästöttömän liikkuvuuden osalta katsotaan sähköistämistä. Mitä mahdollisuuksia se antaa? Se on kolmas strategia. Neljäs. On katsottava, mitä potentiaalia digitalisoimisesta saadaan. mitä saadaan tehokkaampia liikkuvuusmahdollisuuksia yhteen liitantaa. Paljon mahdollisuuksia nähdään myös komission strategia-asiakirjassa. Väli askeleena kohti itseohjautuvia autoja. Tämä on neljäs versio ja sitten viides. Meidän on katsottava uusien liiketoimintamallien mahdollisuuksia. liikkuvuuspalveluna. Autojen jakaminen esimerkiksi. Tämä on uutta useimmille meistä. Mutta Useat lähtevät nyt jo tutkimaan sitä, minkälaisia uusia liiketoimintamalleja voisi olla vähähiilisemmän järjestelmän puolesta. Jos katson viittä kohtaa, niin tuomissa puhutaan vaihtoehdoista. Vähäpäästöiset ja sitten päästöttömät autot, niin missä näette vaaran siinä, että tässä syntyy uusi tilanne, jossa tavallaan jää jumiin vähäpäästöiseen autoon ja sitten ei päästä kokonaan päästöttömiin. Miten näette tämän siirtymän? No siirtymän pitää olla eri vaiheista. Ei voida mennä tilanteesta täyttä häkää yhdessä yössä päästöttömään. Kyllä siinä siirtymäaikaa tarvitaan. Siksi haluamme huolehtia siitä, että meillä on RDEn mukainen dieselauto. Kun puhutaan nollapäästöautoista ja sähköisestä liikkuvuudesta, niin tämä muuttaa liiketoimintamallia monelta osin. Se tarkoittaa tuotannon muutosta ja johtaa siirtymävaiheeseen, joka vaikuttaa työpaikkoihin päivän päätteeksi. Eli tätä ei voida tehdä hyvin nopeasti yhdessä yössä, vaan vaihe kerrallaan. Ja sitten jos ajatellaan poliittisia päätöksiä, jotka olisivat tarpeen. Nyt on joitain maita, jotka esittävät tavoitteita päästöttömien ajoneuvojen lukumäärän osalta, eli vaihtoehtoja eri maissa. Miten suhtaudutte tähän kehitykseen? Ja mikä olisi ehkä älykkäin tie hoitaa tämä siirtymä? No ensinnäkin me integroitua tapaa, lähestymistapaa. Eli ei katsota ainoastaan tieliikennettä, vaan katsotaan kaikkia liikenteen muotoja. Toisaalta johdonmukainen lähestymistapa. Ilmastonmuutos on otettava huomioon, mutta ei ole ajateltu viime aikoina niin paljon ilmanlaatua. Nyt nämä on nähtävä molemmat yhteydessä toisiinsa. Ja tarvitsemme enemmän koordinointia maiden sisällä ja niiden välillä ajatellen kaupunkien tilannetta, koska tilanne on toisenlainen. Nyt tehdään erilaisia päätöksiä eri kaupungeissa ja tämä johtaa tilanteeseen, jossa pitäisi tuottaa erilaisia autoja eri kaupunkeja varten. Eli tarvitsisimme johdonmukaisuutta enemmän. Toiseksi teknologian neutraalius, koska päivän päätteeksi tilanne on sellainen, että jos halutaan vähähiilistä tai päästötöntä liikkumista tulevaisuudessa, niin meidän tulee sallia innovaation toteutua mahdollisimman hyvin, niin että löydetään parhaat mahdolliset vaihtoehdot. Sähköisestä liikkuvuudesta puhutaan paljon, mutta voi olla muitakin tapoja. Insinöörille pitää antaa mahdollisuudet löytää parhaat mahdolliset ratkaisut. Sitten pitkän aikavälin ennustettavuus on meille hyvin tärkeä, koska tämä on suuri muutos – meidän on voitava suunnitella. Eli tavoitteiden pitää olla pitkällä aikavälillä, erityisesti jos ne ovat kovin kunnianhimoisia. Ja sitten ajoneuvokannan uudistaminen. Jos katsotaan päästöjä nyt, niin 5 prosenttia nykyautokannasta on uusia autoja, jotka tuovat markkinoille uusinta teknologiaa. 95 prosenttisesti autokanta on vanhaa. Meidän on löydettävä järjestelmä, jonka kautta edistetään autokannan uusiutumista, että voidaan nauttia uusimmasta teknologiasta. Viidentenä meidän on huolehdittava siitä, että lataus- ja tankkauspisteisiin kaikkien vaihtoehtoisten polttoaiden osalta satsataan paljon. Jos kansalaiset eivät näe, että infrastruktuuri on käytössä, niin silloin kuluttaja ei uskalla siirtyä uusiin vaihtoehtoihin. Näitä ei tarvita ainoastaan moottoriteiden varsiin, maanteiden varsiin, vaan meidän on katsottava myös sitä, miten voidaan investoida tähän infrastruktuurin yksityisissä kodeissa ja liiketiloissa. Ja kuudenneksi vielä julkiset hankinnat. Ne voivat olla erittäin suuressa roolissa, näin voidaan kannustaa puhtaampien ajoneuvojen suuntaan. Ja seitsemäntenä vielä. Tarvitsemme poliittiset puitteet, jotka selkeästi osoittavat, miten voidaan päästä vähän hiilisempään suuntaan. Eli kuten sanoin, selveys biopolttoaineen osalta. Ensimmäisen sukupolven biopolttoaineista ei enää puhuta, mutta toisen sukupolven biopolttoaineet voisivat tuoda valtavia mahdollisuuksia mukana. Niitä tarvitaan erityisesti kun puhutaan raskaista ajoneuvoista ja rekoista. Minusta tuntuu, että tämä on hyvä linkki ja siirtää puheenvuoro naapurille, joka on vaihtoehtoisten polttoaineiden asiantuntija. Ajattelen siirtymää tieliikenteessä. Miten nopeasti, kun me kaikki ymmärrämme totta kai sen, mitä kehitystä saattaa olla luvassa, mutta olemme Kuulet, että miinus 60 prosenttiin pitäisi päästä vuoteen 2050. Eli jättää kiireellisyyttäkin tässä siirtymässä on. Miten näette yhteyden? Kiitos. Uh, Paljon kiitoksia, herra Eichhout, Rova Delli. Hyvät kuulijat, Euroopan parlamentin jäsenet, on hienoa päästä tänne puhumaan maailman tieliikennejärjestön nimissä ja voisin käyttää pitkänkin ajan vastaamiseen, mutta ymmärrän kyllä, että tässä on tämä vuorovaikutteisuus mukana ja katsotaan, miten voisin vastata kysymyksiin. IRU ja maailmanlaajuinen jäsenistömme edustaa satoja tuhansia mm, tieliikenne mm, harjoittajia sekä asiakkaita päivittäin. Ja meillä on sosiaalinen ja yhteiskunnallinen vastuu ja minua huolestuttaa hiukan se, että kuulin, että päästöt ovat kasvussa, sillä meidän sektorilla meidän päästömme vähentävät, koska me edustamme nimenomaan esimerkiksi takseja, linja-autoja, rekkoja, rahtiliikennettä. Ja tässä on iso ero kyllä kaupallisten ajoneuvojen ja sitten henkilöajoneuvojen välillä. Ja siksi Eh, haluamme korostaa sitä, että tie liikenteen alana on aika monimuotoinen ja meidän pitäisi paremmin miettiä, miten kaupallisia palveluita voidaan paremmin hyödyntää, joita nyt on jo tarjolla. Puhuin yhteiskuntavastuusta, joka meidän toimialallamme on. Ensisijaisesti me kuitenkin harjoitamme voitollista liiketoimintaa. Ja meidän operaattoreidemme on kysyttävä joka päivä itseltämme, itseltään, miten me voimme ympäristöystävällisesti tienata ja samalla yhteiskunnallisesti hyväksyttävästi tienata bisneksellämme. On hyvä puhua vähäpäästöisestä äh, liikkuvuudesta, mutta haluaisin esittää kysymyksen, onko olemassa nollapäästöä? Me haluaisimme mieluummin puhua elinkaari päästöistä operaattoreita kiinnostaa elinkaaripäästöt, ja siitä ei ehkä ole mielestäni riittävästi keskusteltu. Haluaisin herra Äikäyt nopeasti käydä äh, läpi tätä autoasiaa. Meidän, me puhumme enemmänkin kuin pelkästään dieselkeitistä ja, ja mm, henkilöautoista. Jos otetaan vaikka linja-autobisnes ja halutaan 50 Eh, ihmistä liikuttaa, niin sen voi aika pienellä määrällä polttoainetta eh, saada liikkeelle. Jos sama eh, liikehdintä toteutetaan henkilöautoilla, niin siihen menee paljon enemmän polttoainetta. Eli meillä on hyvin luonnollinen intressi siinä, että pääsemme vähäpäästöiseen ja vähän energiaa käyttävään tieliikenteeseen. Jos mietitte, mitä meidän mm, alallamme on tehty, niin on tärkeää muistaa, että me investoimme ajoneuvoihin, joita on pidettävä heidän ajoneuvokannassa kuudesta kahdeksaan vuotta. Jos puhumme nyt dieselin kieltämisestä tai autokannan uudistamisesta, on muistettava, että esimerkiksi rekkabisneksessä meillä on 30-40 prosenttia dieselautoja. Busseissa se on noin 20 prosenttia. Onko tämä toteutettavissa saada euro 6 autokantaa vuoteen 2020 mennessä. Kyllä, mutta se on hyvin kunnianhimoinen tavoite. Jos me nyt puhumme, että siirrymme diiselistä eteenpäin, niin meidän toimialamme kyllä puoltaa sitä kovasti ja me tuemme sitä, mutta samaan aikaan se, että jätetään diesel ja meillä on siirtymä polttoaineita ja sähkön siirtyminen, se on ehkä se ensimmäinen lock-in-tilanne, josta puhuin. En tiedä, onko se kaikille vaihtoehdoille se, jos ne pysyvät markkinoilla, mutta voisi olla vaikeaa saada toimijoita uskomaan, että huomenna heidän on ostettava täysin uutta teknologiaa, emmekä osaa sanoa sen hintaa. Energiabisnes on hyvin innostava äh, ala ja päätän varmasti tähän, koska sinulla on enemmän kysymyksiä varmaankin, mutta on monia keinoja säilyä sähköä ja uusiutuvia energioita. Sen ei tarvitse olla välttämättä akkuteknologiaa, se voi myös olla vaikka ähm, nesteytetyssä muodossa tai synteettistä metaania tai jotain muuta. Meidän pitää mielestäni jättää keskustelut pelkästään pakoputkesta. Nolla päästö ei tarkoita pelkästään nolla pakoputkea, mutta kustannus, hinta, kustannustehokkuus, siitä olemme hyvin kiinnostuneita. Puhu, kuulin myös näistä ulkoisista kustannuksista ja minua kiinnostaa nähdä uusia tutkimuksia, ei pelkästään raideliikenteestä, mutta haluaisin saada tätä samaa tietoa myös tieliikenteestä. Meillä on kova taakka ja olen innokas kuulemaan myös muilta sektoreilta, miten voimme tehdä paremmin yhteistyötä. Meidän, me tarvitsemme kaikkia liikennemuotoja, ei ole yhtä, joka on parempi kuin muut. Tarvitsemme vain kaikkia niitä eh, ja että voimme käyttää niitä yhä paremmin. Kiitos. Niin tästä politiikasta vielä keskusteluhan käydään myöskin CO2-päästöistä eh, paketti- ja kuormaton osalta. Tässähän EU on ollut eturintamassa, jos katsoo kansainvälisiäkin järjestöjä, kun aiheesta on keskusteltu. Yhdysvalloissa esimerkiksi todettiin, että Volvon tai Mercedes-Benzin valmistajat nimenomaan toivoivat tällaisia standardeja. Ja miten e, nyt sitten eurooppalaisittain nähdään tämä asian tarkastelu? Eurooppa on maailman innovatiivisin alue, kun puhumme tieliikenteestä. Meillä on vahva valmistava teollisuus ja kun kuulen teknologia johtajuudesta mielestäni, niin me olemme kyllä johtajia siellä. Ja jos puhumme sitten kasvusta ja työpaikoista, taas kerran, jos katson esimerkiksi akkukapasiteetin tuotantoa, se tapahtuu Yhdysvalloissa, ei niinkään Euroopassa ja Kiinassa – meidän on myös mietittävä, mikä on toteutettavissa. On totta, että muu maailma edistyy myös vahvasti, vähentää päästöjä ja saa aikaan tehokkuutta, mutta me olemme Euroopassa aina askeleen edellä ja kannustaisin siksi eurooppalaisia jatkamaan sitä hyvää työtä, mikä on aloitettu, mutta realistisesti. Meitä hiukan huolestuttaa tämä ja seuraamme kyllä CO2-standardikeskustelua hyvin läheisesti, koska jos näille kevyille ajoneuvoille myös asetetaan tällaiset rajat. Taksejahan käytetään viisi kertaa enemmän kuin tavallisia henkilöautoja, niin he, ne olisivat hyvä testiryhmä tällaiselle. Jos me olemme liian kunnianhimoisia, niin me ehkä tuhoamme markkinat. Operaattoreiden pitää pystyä ostamaan tuotteet ja ajoitus on hyvin tärkeä, mutta myös ihan järkevällä hinnalla. Investointi on keskeinen. Jokainen gramma, jonka vähennämme CO2-päästöjä, sillä on joku rahallinen vastine. Ja jos ei se ole sitten kustannustehokkaasti saavutettavissa, niin me riske, riskeeraamme sellaisia vaihtoehtoja, jotka eivät koskaan tule sitten käyttöön. Eli toivottavasti voimme käydä keskustelua operaattoreiden ja teollisuuden kanssa äh, tästä asiasta. Ja hyvä, että asia e on kehittänyt hyviä äh, ajoneuvoja. Tiedämme että sen on kuitenkin oltava käytännössä toimiva ja toime, toimiva. Meidän pitää IRUssakin saada ihan todellista dataa tämän pohjalle. Kiitos. Tähän ehkä vielä palataan, mutta ensin puheenvuoro naapurillenne Swiss Railwaysin edustajalle herra Pössille. Ensimmäinen kysymys ehkä kuuluu, eh, miten teidän mielestänne tässä nyt on sitten siirrytty eri liikennemuodossa toiseen? Tämä on tärkeä asia ja myöskin komission raportissa nousi keskiön. Ehkä voisitte hieman tätä asiaa myöskin valaista. Kiitos ja kiitos mahdollisuudesta osallistua tähän kuulemistilaisuuteen. edustan Swiss Railwaysia, mutta puhun tietysti raideliikenteestä ylipäätään. Ja siirtymä liikennemuodosta toiseen on tärkeä vaihe, joka on hoidettava kunnolla. Ja erilaisia toimia tarvitaan, jotta asiassa onnistutaan. Herra Soterio kommentoikin tätä asiaa ja viittasi hieman Sveitsin tilanteeseen. Eh, transalppinen rahtiliikenne. Meillä on hyvin kunnianhimoiset tavoitteet sen suhteen. Olemme menossa oikeaan suuntaan. Olemme vähentäneet Alppien välistä liikennettä, mutta kuitenkaan ihan tavoitteisiin ole vielä päästy, eli lisätoimia tarvitaan. Tärkeä seikka on myöskin se, että infrastruktuuria on mukautettava entisestään. Sveitsissä Transalp strateginen reitti ja ohjelma on tärkeä ja nämä käytäväohjelmat mahdollistavat myöskin sen, että voidaan helpommin siirtyä yhdestä liikennemuodosta toiseen. Ja tulevaisuutta ajatellen Eh, herra John Arkio nostikin asian eteen, sähköiset ajoneuvot ja sitten on tärkeää, että todellakin huoltoasemilta löytyy latauspisteitä ja sitten toisaalta on mahdollisuus vaihtaa, vaihtaa tällaisen ajoneuvon käytöstä vaikkapa raiteille. Ja sitten palvelut, tuotteet, niiden parantaminen, jotta kuluttajat todellakin tekevät parhaita mahdollisia kuljetusmuotovalintoja. Ja tässä todellakin yhteistyö on erittäin tärkeä asia silloin, kun näiden liikennemuotojen vaihtamiskysymyksistä keskustelua käydään. On tärkeää, että ihmiset saavat hyvää palvelua. Entäpä sitten infrastruktuuriinvestoinnit, jotka ovat myöskin yhteydessä toisiinsa, ja sitten keskustelu ulkoisten kustannusten eh, sisäistämisestä. Mikä tässä teidän mielestänne on politiikan rooli? Tärkeää on, että ulkoiset kustannukset sisäistetään, jotta todellakin todellinen koko hinta liikkuvuudesta maksetaan. Ja jos nyt sitten jatketaan tätä keskustelua, tämä on olennaisen tärkeä mutta myöskin kiistanalainen asia eurooppalaisittain tarkastellen, eli kustannusten sisäistäminen, miten naapurin näkee tässä mahdollisuudet ja miten omassa järjestössänne. Käydäänkö tätä keskustelua? It's, it's very important. Kyllä, minusta tämä tuntuu tärkeältä. Mutta sen pitäisi koskea kaikkia liikennemuotoja. Mainittiin aikaisemmin ja haluaisin tätä pitää kiinni siitä, että jos tieliikenteessä maksetaan jo ulkoisista tekijöistä, niin sen pitäisi koskea kaikkia liikennemuotoja, samoin rekkoja kuin muita. Eli me maksamme jo paljon, joko kaikki tai ei yhtään. Tämä sanoisin nopeasti meidän puoleltamme. Uh, argumentation. Jos nyt katsotaan esimerkiksi miten tieliikenne järjestyy hoito ja mitä esimerkiksi verojen muodossa joutuu maksamaan. Eikä pelkästään kun puhutaan kaupallisesta liikenteestä, vaan myöskin ihan henkilöliikenteestä, niin ihmiset maksavat jo rekisteröintivaiheessa veroja, sitten on tieliikenneveroja, eli veroja on erilaisia, mutta kysymys kuuluu, mihin sitten varat käytetään. Hyödynnetäänkö niitä infrastruktuurihankkeisiin, investoidaanko varat oikein paikallistasolla, jos halutaan saada aikaan parempia liikkuvuuden muotoja. Jos veroja vain lisätään, niin on kuitenkin varmistuttava varmistettava se, että tilanne on tasapainoinen ja että kehitys etenee samalla tavalla, vaikka sitä ei voi taata, koska verotuskysymykset ovat eh, kansainvälisiä tai eivät ole EU-ssa päätettäviä asioita, vaan ne päätetään kansallisesti. Eli johdonmukaisuus olisi toivottavaa, kyllä. Ja tässä yhteydessä haluaisimme keskittyä sellaisiin kannustumiin, joita käytetään kaikkialla EU-ssa, jotta rohkaistaisiin kansalaisia hankkimaan puhtaampia ajoneuvoja tähän pyritään, mutta näitä järjestelyjä on, mutta ne ovat hyvin monenkirjavia. Eri maat käyttävät eri kriteereitä muun muassa. Jos halutaan todellakin eh, ottaa vakavasti tämä asia ja kannustaa ihmisiä käyttämään puhtaita ajoneuvoja, niin on erittäin tärkeää, että käydään läpi olemassa olevat järjestelyt ja kannustimet. Näitähän on käytössä useimmilla mailla, mutta että pyritään jollain tavalla niitä harmonisoimaan. No, tämä nyt on melkein jo Mission Impossible, mutta ehkäpä joka tapauksessa liikkeelle voidaan lähteä vaikkapa vaihtamalla parhaita käytänteitä eri maiden välillä, kun mietitään sitä, miten on järkevin tapa edetä näissä kysymyksissä. Kiitos. On sanottava, että harmonisointiajatuksesta olemme parlamentissa samaa mieltä, mutta kansallisella tasolla on vielä paljon toimivaltaa tietenkin, ja se johtaa siihen, että eri aloitteita tulee eri maista – ja tässä tietenkin voi nähdä, että teille tämä ei ole niin avuksi varmaankaan, mutta hankala tämä on nyky EUn puitteissa. Näin työ on järjestetty tällä hetkellä. Herra Pöys, haluaisitteko vielä vastata tähän? Olkaa hyvä. Okay need to go to, yes. to the air and to the water. Mutta meidän on siirryttävä lentoliikenteeseen ja vesiliikenteeseen. We have to promote... Täytyy kuitenkin vastata tähän. Meidän pitää kuitenkin lisätä jaettua ähm, liikennettä eikä yksityisomisteista tukemalla niitä palveluita, joita ähm, maantieliikenteen yritykset tarjoavat esimerkiksi sekä taksi, äh, linja-auto että rekka. Äh, autot tarjoavat. Voimme puhua myös siirtymästä maalitieliikenteessä. Ja tämän haluaisin tuoda käsitteenä esille Saksa esimerkkinä. 178 000 bussia, 167 000 bussia, niistä on diiseleitä, muut joitain tuhansia maakaasuautoja. Jos koko 188 linja-auton kanta muutettaisiin, niin itse asiassa ilmastopäätös, päätö, päästöt eivät vähentyisi, koska nämä linja-autot liikenteessä parantavat ilmanlaatua, eivät huononna sitä. Olkaa herra myös vielä kommentoida. Voi saatte ehkä vielä uuden mahdollisuuden sitten. Tieli Novacik Airbus Groupista. Tiukkuuskysymyksen haluaisin ottaa vielä esiin. Se kanta täällä esitettiinkin, että että moottoreiden tehokkuusvaatimuksissa on tietyt rajat. Airbus tekee tätä työtä jatkuvasti. Tehokkuus on paranemaan päin, mutta jossain vaiheessa siinä tulee seinä vastaan. Mitä muita strategioita Airbusissa kehitellään, jotta voitaisiin vähentää päästöjä? Lopultahan on kyse energiakustannuksesta ja se on lentoyhtiöille tietenkin tärkeä kysymys. Madame la Présidente, Mr. Erkut, honorable... Hyvät kuulijat, kiitos ensinnäkin mahdollisuudesta jakaa näkemyksiä Airbusin näkökulmasta vähäpäästöisestä liikenteestä. Hyviä uutisia ensinnäkin kaikki välttämättömät rakennuspalikat vähähiiliseen liikenteeseen on jo, ovat jo olemassa. Muutamia haasteita on vielä, mitä tulee lentokoneiden polttoainetehokkuuteen, niin se on hyvällä tolalla. Uudessa äh, laivoessamme on todella energiatehokkaita. Esimerkiksi Airbus 250, äh, se on pystynyt vähentämään äh, pystyy vähentämään vuoteen 2050 mennessä 75 prosenttia näitä päästöjä. Ja näitä pitkän tähtäimen tavoitteita todella vakavissamme tavoittelemme. ICAO hyväksyi ensimmäisen CO2-standardin vähän aikaa sitten, jotta lentokoneisiin saadaan 2020 alkaen todella energiatehokasta ja polttoainetehokasta teknologiaa. Kuinka pitkään, kuinka nopeasti ja kuinka, miten lentokoneet lentävät, ja sitten myös reittisuunnitella voidaan vaikuttaa. CESAR-teknologialla saadaan suorempia kontakteja ja voidaan käyttää Cesaria te- tehokkaasti ja se voi vähentää jopa 10, 10 prosentilla näitä päästöjä välittömästi Euroopassa. Kaiken tämän lisäksi meillä on myös vielä yksi konkreettinen toimenpide, hybridit ja sähkö tarjoavat pitkän tähtäimen vaihtoehtoja, niin yksi mm, kestävän mm, polttoainemuodon löytyminen on tärkeä asia. Energiadirektiivin uusiminen, tästä me tulla, tulemme keskustelemaan pian. Täälläkin on mahdollisuus määritellä markkinaolosuhteet, jolla vaihtoehtoisia lentopolttoaineita voidaan saada käyttöön ja vahvistaa ja varmistaa kestävyys näin ollen. ISEA on viimeaikainen sopimus kansainvälisessä lentoliikenteessä CO2-päästökauppa. Itse asiassa nämä päästöt tapahtuvat ja päästöjen kasvu ilmailussa tapahtuu pääasiassa Euroopan ulkopuolella. Siksi kolmansien maiden mukaantulo on aivan välttämätöntä. EU pitää varmistaa, että tämä tulee tapahtumaan ja on puhuttava edelleen sen puolesta, että muutkin maat liittyvät tähän yhteiseen järjestelmään ja jaettava myös eurooppalaista osaamista vähähiilisyydessä. Tätä kutsutaan kapasiteetin kasvattamiseksi. Toivomme, että EU-toimielivät laativat nyt perusperiaatteet täytäntöönpanolle niin, että kaksinkertaista laskentaa ei harjoiteta ja niin edespäin. Päätelmänä olisi se, että me pyydämme Euroopan unionia toimimaan ja pysymään tällä korkealla tasolla ja että saamme lainsäädäntökehyksen, joka on käytännönläheinen ja varmistaa kyllä sosiotaloudelliset ja, ja kilpailukyvyn Euroopassa. Toiminta paketti, josta ilmailualallakin keskustellaan. Kysyisin seuraava. Vaihtoehtoiset polttoaineet, tehokkuus on yksi seikka, mutta sitten vaihtoehtoiset energialähteet, niitäkin tullaan tarkastelemaan. Totesitte, että tekninen neutraalius on erittäin tärkeä asia, kun ajatellaan poliittisia päätöksentekijöitä, mutta kun biopolttoaineista puhutaan, niin silloinhan ei puhuta teknologian neutraalista asiasta, eli miten sitten eh, tämä asia hoidetaan. Jos tarkastellaan uusiutuvaa lainsäädäntöä, niin siinä ei teknologian neutraaliudesta ole kyse silloin, kun biopolttoaineista puhutaan, koska eli niiden edistäminen on ihan erillinen asiansa. Eli joko pitäydymme tässä neutraaliudessa, jos näin on, niin miten sitten voidaan edesauttaa vaihtoehtoisten energiamuotojen käyttöä ilmailualalla? Onko se mahdollista ilman mitään erillisiä teknisiä menettelyjä? Well, depends what you mean by Riippuu mitä tarkoitatte teknologian neutraaliudella tämänhetkiset vaihtoehtoiset polttoaineet, voi sitä kutsua biopolttoaineeksi, ei se pelkästään sitä ole kuitenkaan, mutta vaihtoehtoinen polttoaine on neutraali. Se on niin kutsuttu drop-in polttoaine, eli eh, ei jouduta polttoainejärjestelmään tai moottoria mitenkään muuttamaan tai uusimaan. Mutta kun puhutaan teknologian neutraaliudesta, niin en, uusiutuvan energian politiikassa se luonnos, joka on komission laatima, niin siellä on lista feedstock-polttoaineista. Ja meidän pitäisi niin pitkälle kuin mahdollista pysyä neutraaleina, koska ei ole hyvää tai huonoa feedstockia. Se, mikä puuttuu tällä hetkellä Euroopan politiikasta on ehkä selkeät kriteerit kestävyydelle, koska ei voida innovaatiota saada aikaan tällä tavalla. Ja markkinaolosuhteet, realiteetti on se, että suurin osa polttoaineesta on, se biopolttoaineita täällä tuotetaan, niin ei mene kyllä ilmailun käyttöön, meidän on luotava myös ilmailualalle kannustimet ostaa näitä ja luoda sellaiset markkinaolosuhteet tuottaa biopolttoainetta täällä Euroopassa. Meillä on hyvää perusraaka-ainetta sille, näitä kasvipohjaisia raaka-aineita. Tähän varmasti tulee paljon kysymyksiä, lisäkysymyksiä myöhemmin. Aloit, jatkan tästä kuitenkin sisävesiliikenteeseen. Rojeppers, kysymys teille. Jos katsotaan tämän hetkistä mm, kilpailutilannetta, niin sehän on maantieliikenteen, raideliikenteen ja sisävesiliikenteen välillä. Miten teidän toimialanne asemoituu tässä kilpailussa ja minkälaiset kehityskulut voisivat auttaa sisävesiliikennettä? Thank you, Mr. Kiitokset, herra ähm, rouva Deli, hyvät naiset ja herrat. Pitkät kuljetukset äh, on osa tätä kokonaiskuvaa, mutta mm, se on liikenne, jolloin ajattelee esimerkiksi aluksia, jotka kuljettavat vaikkapa kemikaaleja tai hiiltä. Ja tällöin tietysti ollaan kilpailutilanteessa raideliikenteen kanssa. Ja tällöin puhutaan käytävistä, varsinkin niistä käytävistä, eh, joilla on hyvä infrastruktuuri eh, esimerkiksi Reinin Alppien reittiä tai eh, valtelta Tonavan reittiä tai sitten Itämeren kautta kulkevaa reittiä, mutta sitten tietysti merikonttikuljetukset ja näiden samantyyppisten käytävien hyödyntäminen. On ihan selvää, että kilpailua esiintyy, mutta tärkeää on, että kaikki ovat samoissa lähtöasetelmissa, jos puhutaan tuista esimerkiksi. Jos yhtä alaa tuetaan, olisi tärkeää, että tuetaan myös muita, että tässä ollaan samoissa lähtöasetelmissa puheenjohtaja, mistä tiedätte, että joitain aloja tuetaan joitain? Ei voisitteko hieman eh, täsmentää tätä, miksi mielestänne ei olla samassa tilanteessa? Navigation, of course. Esimerkiksi eh, vesiliikenteestä puhuttaessa eh, luontokin aiheuttaa että jos esimerkiksi pinnan taso on hyvin alhainen, niin sitten etsitään vaihtoehtoja ja eh, tämä on ihan hyväkin tällaisia yhdistelmäliikennemuotojakin on tarjolla, mutta sitten on maita, joilla on käytössä tukijärjestelmiä, jotka tukevat eh, nimenomaan tietyn tyyppistä liikennettä, esimerkiksi että tietyt kontit siirretään raiteille. Ja näiltä mailta olemme kuulleet näistä ongelmista, eikä tilanteen tasapainottaminen aina ole helppoa. Tämän lisäksi on esimerkiksi intramoduulista kilpailua Esimerkiksi Ruotsissa halutaan siirtyä aina vain enemmän ja enemmän ähm, sisävesiliikenteen käyttöön, koska vettä on niin paljon. Ja on havaittu, että tällöin kuljettajat, liikenteen harjoittajat, ähm, joutuvat maksamaan sellaisia kustannuksia esimerkiksi kapteenille, että on erittäin hankalaa kun kaikki nämä standardivaatimukset huomioidaan, eh, siirtyä tähän liikennemuotoon ja siksi on tarkasteltava näitäkin kysymyksiä, tarvitaanko näitä ja ovatko todellakin pelisäädöt kaikille samat, onko mahdollista eh, käyttää eh, sopivinta liikennemuotoa, eli että tässä lähdetään todellakin neutraaliuden pohjalta liikkeelle kun eh, vesiliikenteessä puhutaan, usein ajatellaan pitkiä kuljetuksia, mutta eh, nyt näyttää siltä, että välimatkat ovat pikemminkin vähenemässä tai lyhenemässä. Edustamani järjestö, jossa on töissä vesihallintakysymykseen. Tässä todellakin on erityyppisiä esimerkiksi lahjojen lähetysmuotoja. Tällöin investoidaan erilaisiin eh, vesipuistoihin ja tällöin varsin usein puhutaan lyhyistäkin välimatkoista. Ja tietysti tällöin voisi olla mahdollista siirtyä myös sähköisten kuljetusvälineiden eh, käyttöön, mutta se ei ole ihan yhtä yksinkertaista, kun puhutaan pitkistä matkoista. Mutta edelleenkin eh, dieselpolttoaineena on tärkeässä roolissa ja tässä pyrimme mahdollisimman suureen vähän päästöisyyteen, aina kun vain mahdollista. Mutta jos halutaan nolla päästöihin päästä, niin haastetta vielä on melko lailla paljon ja tutkimustyötä myöskin on jatkettava. Ei pelkästään eh, sen suhteen, eh, miten siirtyä vesiliikenteeseen tai meriliikenteeseen, mutta joskus on tärkeää, että tarkastellaan erikseen näitä asioita. Se, mikä pätee meriliikenteeseen, ei välttämättä aina päde sisävesiliikenteeseen, mutta kuitenkin vähäpäästöisyyteen pyritään. Ja tärkeä seikka, joka tuli esiin jo aikaisemmissa puheenvuoroissa, liittyy siihen, että tässä todellakaan pakoputki ei ole ensimmäinen ja ainoa asia, johon on huomiota kiinnitettävä, sillä joskus esimerkiksi alukset saattavat olla varsin vanhoja, vaikka mm, moottorit olisikin uusittu ja tällöin välttämättä ei voi odottaa samoja, samoja ominaisuuksia kuin uusilta aluksilta, mutta toisaalta vanhojen alusten romutus on myöskin energiaa kuluttava toimenpide, eli miten kuntouttaa alukset mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön ulkoisista kustannuksista kun puhuttiin, niin tässä äh, sisävesiliikenne oli alhaisemmalla tasolla, mutta varsinkin sitten äh, ilmansaastat olivat melko korkealla tasolla, ehkä johtuu juuri dieselin käytöstä, niin hän totesittekin. Mutta äh, miten sitten voitaisiin investoinneissa toimia siten, että saataisiin juuri näitä kustannuksia alemmalle tasolle? No, tässä puhutaan monesta eri asiasta helpoin tapa ehkä on käyttää katalysaattoreita ja erilaisia suodattimia pienhiukkasten osalta. Tämä on myöskin halvin tapa toimia. Toinen tapa on sitten mutta mittasuhteita. Meillä on jo jonkin verran sähkökin käytössä, mutta varsinkin tällöin puhutaan suht pienistä reiteistä, koska pitkillä reiteillä tämä on hankala hoitaa. Eli lisäinvestointeja ehkä tarvitaan tähän suuntaan. Ja käsittelyn jälkeen sitten on katsottava, että tasot olisivat mahdollisimman alhaiset. Tietysti sitten kustannukset on asia, johon törmätään, ja yhteisvastuu olisi tässä avainsana, eli sääntelijät, eh, mutta toisaalta sitten eh, käyttäjät, kuluttajat eh, saisivat näistä uudistuksista kunnian. Monesti promuissa e, kuitenkaan ei aina päästä näihin toivettuihin tilanteisiin ja sitten kilpailuasetelman kannalta tilanne on hankala ja sitten jotkut e, promen käyttäjät haluaisivat käyttää vaikkapa vetyä, mutta e, tällaista alusta on hankala saada markkinoille siksi, että sääntely ei sitä mahdollista. Eli tähän tarvittaisiin joustavampaa lainsäädäntöä, jotta tämän tyyppiset innovaatiot myös käytännössä voivat olla mahdollisia. Uh, sitten viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, herra Brumer. Ja ehkä teiltä voi kysyä suoraan, kun tarkastellaan meriliikenteen kehitystä, niin minkä tyyppistä teknologista edistystä tapahtuu, jos päästöjä halutaan vähentää ja sitten tätä on syytä tarkastella lyhyellä aikavälillä, mutta myöskin ehkä pidemmällä aikavälillä. Minkälaista aikataulutusta näissä tarvitaan, mitä mieltä olette? Thank you very much, uh, Mr. Kiitos oikein paljon, edustaja Eckhout. Hyvää iltapäivää kaikille. Kyllä, tässä on monia kehityskulkuja, joihin tulee tutustua ja meriliikenteen keinoja on kehitelty imon tasolla. Aluksi lähdettiin keskittymään energiatehokkuuteen, energiatehokkuuden parantamiseen, standardit, jotka koskevat uusia aluksia ja myös nykylaivakantaa näillä toimilla on vaikutuksensa, jos katsotaan tulevaisuutta ja tulevaisuuden vaikutuksia, niin melko varmasti voidaan sanoa, että energiatehokkuuden osalta, jos ajatellaan päästöjä per niin kilometri, voidaan katsoa leikkauksia, jotka ovat noin 50 prosenttia vuoteen 2050 suhteellisesti tietenkin. Toinen kysymys on, entä absoluuttiset leikkaukset, jos halutaan päästä Pariisin ilmastotavoitteisiin, niin tämä on se keskustelu, jota nyt joudumme käymään kun keskustellaan IMON strategiasta 2018-2023. Silloin keskitytään tähän asiaan erityisesti. Ja toisin kuin muilla aloilla voidaan todeta, että tietyn aikaa olemme vielä riippuvaisia fossiilisista polttoaineista. Ei niin, että meillä olisi nyt vaihtoehtoinen polttoaine jo laajaan käyttöön valmiina. Kokeiluja on tällä hetkellä nesteytetty öljyä, maakaasua tutkitaan, vetyä toiset. Mutta ei meillä ole mitään ihme lääkettä valmiina globaaliin käyttöön, jos ajatellaan maailmanlaajuista läväliikennettä. Joten jos katsotaan tulevaisuuden näkymiä, pari 10 kolmekymmentä vuotta tässä on vielä sellainen aikakausi, jolloin olemme luultavasti riippuvaisia jossain määrin fossiilisista poittoaineista. Siksi on katsottava muita mekanismeja, joiden kautta voidaan huolehtia siitä, että meidän alamme vastaa Pariisin ilmasto että Tämä on se keskustelu, lähivuosina käydään vuoteen 2018 asti. Imman puitteissa katsotaan, että no energiatehokkuustyö on tehty, nyt on tietyt säännöt nykylaivasta varten, mitä voidaan tehdä ja mitä voidaan tehdä muiden mekanismien osalta, joita tarvitaan tällä välin ja miten voidaan edistää tutkimusta, innovaatiota ja huolehtia siitä, että infrastruktuuri on paikoillaan – jotta vaihtoehtoisia polttoaineita voidaan lopulta käyttää. Tässä nämä eskeleet. Lähivuosina vuoteen 2018 asti ajatellen IM on strategia. Viimeinen kysymys ehkä ja sitten minä suljen suuni. Missä määrin tai mitä tarvitsette oikeastaan poliittista päättäjiltä näihin keskusteluihin, kun tiedämme, että Imolla on näitä keskusteluja käynnissä, tunnemme toisemme oikein hyvin näistä yhteyksistä, mutta mitä tarvitaan poliittisina puitteina, jotta saattaisiin vauhtia tähän kehitykseen? No tarvitsemme kahta asiaa, jos katsotaan eurooppalaista politiikkaa ennen kaikkea. Sitoutuminen ensinnäkin imon keskusteluihin. Jos ajatellaan jäsenvaltioiden määrää, siellä on EU edustettuna, ja tämä on hyvin tärkeä keskustelu, emme voi antaa sen mennä meiltä ohi. Eli meidän pitää olla yhteyksissä myös kumppaneihimme maailmassa. Jotkut ovat ehkä kunnianhimoisia, vähemmän kunnianhimoisia ja suhtautuvat skeptisesti näihin toimiin. Tämä on ensimmäinen tärkeä prioriteetti, että tätä ajetaan EU-tasolta. Ja toiseksi meidän pitäisi tarkkaan myöskin tukea uuden teknologian innovoimista. Monia välineitä meillä on TMT ja merien moottoritiet ja Euroopan investointipankki, jolla on rahoitusvaihtoehto. Eli tämän tyyppiset aloitteet eu tasolta ovat varmasti ihan hyviä ja tuen arvoisia. Tämä on komission ehdottamassa strategiassa mukana. Eli toisaalta tuetaan innovaatiota, kehitystä, toisaalta tehdään diplomaattista poliittista työtä IMON piirissä. Nyt meillä on tämä ikkuna vuoteen 2018 Tämän alkuperäisen strategian pitäisi olla mahdollisimman kunnianhimoinen ja toisessa vaiheessa sitten, kun saadaan lisää tietoa, saadaan todella saatettua päätökseen ne toimet, joita globaalilla tasolla tarvitaan. Kiitos. Kiitos kaikille. Tässä pyrittiin saamaan vähän käsitystä kehityskuluista eri aloilla. On tietenkin mahdotonta puuttua kolmessa vartissa kaikkiin kysymyksiin, mutta haluaisin todella kiittää teitä. Saimme hyvän yleiskäsityksen haasteista, joita tällä saralla on. Nyt palauttaisin puheenvuoron valiokunnan puheenjohtajalle. Kiitos. Minäpä annan puheenvuoron sitten koordinaattoreille. Te voitte esittää myös kysymyksiä. Kaikki liikenteen pääsektorit ovat täällä edustettuina. Nyt on sopiva hetki esittää kysymyksiä. Wim van den Kamp, olkaa hyvä. Kysyä puheenjohtaja, kiitos oikein paljon. Puhun hollantia tänä iltapäivänä. Ennen kaikkea Flammelle hyvää harjoitusta. Ihan ensin. Massilmanin Salini haluaisi pyytää anteeksi. Hänellä oli kiireellinen tapaaminen. Varmasti olikin kiireellinen Roomassa. Hän on EPPn varjoesittelijä päässä Aikautin mietintöön liittyen. Massimiliano Salini olisi halunnut olla keskusteluissa varmasti mukana. Minulla on sen viisi kysymystä, puheenjohtaja. Mutta sitä ennen toisin julki vähän EPPn yleistä kantaa parin virkkeen muodossa. EPP-ryhmä pitää kiinni tästä modaalin liikennemuodon vaihtoajatuksesta. Me emme halua sinänsä taistella tieliikennettä vastaan, mutta tiettyjä muutoksia tarvitaan. Me emme halua siis taistella tieliikennettä vastaan sitä vasti, mutta saada siitä puhtaampia. Tässä on ero muihin ryhmiin verrattuna. Meillä on esimerkiksi työryhmä, jossa halutaan muut korottaa maksuja raideliikenteen alalla. EPPn kanta sitten COP21 nähden. Lisäkestävyydestä puhuminen ei riitä, nyt pitää siirtyä toimiin. Ja niistähän sovittiin joulukuussa 2015. EPP-ryhmä haluaa todella täysin rinnoin olla tässä työssä mukana. Tiettyä Optimismi on siinä, miten tavoitteisiin päästä, mutta entä realismi? Teknologia, markkinat, käyttäjät, ostajat ja niin edelleen pitää muistaa. Mutta varmasti selviämme tästä tehtävästä, koska olen Basakaltin kanssa samaa mieltä siitä, että jos menemme tässä neuvoston ansaan, niin mitään ei tapahdu. Jokainen hoitaa vain omat asiansa. Nyt meidän pitäisi ajatella Euroopan parlamenttina sitä, että pitää löytää tietty tasapaino realismin ja optimismin välillä. Emme saa olla riippuvaisia neuvostosta, koska silloin ajetaan liikaa kansallisia etuja vain näinä poliittisina aikoina. Tämä on ihan lähtökohtana. Sitten Syyrihin herralta kysyisin seuraavaa. Ulkoisten kustannusten sisällyttäminen 510 niin miljardia euroa. Mistä tiedetään, että tämä on tämä kustannus ja komissio on tutkinut tätä näin pitkään, eikä tämä voi olla mahdollista. Vielä joudutaan odottamaan vuoteen 2018 ennen kuin saadaan kaksi uutta tutkimusta. Sitten herra Jonah. Yhdysvalloissa vähän aikaa sitten on esitetty uusia kriteereitä. Volvo, Mercedes muun muassa ovat olleet mukana luomassa näitä uusia sääntöjä. Miksi tämä ei onnistu Euroopassa? Tärkeä kysymys. Sitten Airbusille. Mehän kävimme vähän aikaa sitten tutustumassa. Erittäin kiintoisa käynti. Ike on, ikä on tutkimus päästöistä vuonna 2050. Ja tässä sanotaan, että ilmailun päästöt vuonna 2050 ovat 300 tai 700 senttiä enemmän kuin vuonna 2005. Tämä varmasti pitkälti liittyy lentoliikennealan kasvuun. Tässä voidaan juuri ajatella tuota realismin ja optimismin tasapainoa. Toivoisin Airbusin reaktiota tähän. Ja sitten sisävesiliikenteestä. Mehän jatkuvasti kohtaamme sen, että nämä alukset ovat 30 vuotta vanhoja, moottorit suoraan sanottuna vain vanhentuneita. Ja jos markkinoilla on ongelmia, nyt tilanne on vähän parempi, mutta kun tulin vuonna 2009 liikennevaliokuntaan, tilanne markkinoilla oli heikompi. Kysymyksen edes Repperille olisi, mitä voimme tehdä, että voitaisiin nopeammin uudistaa kantaa. Sitten Läferuven Euroopan parlamentissa on tehty ETS-päätös vuoteen 2021. Ja Imolta olemme ymmärtäneet 23 vuodeksi. Eikä ole vaarallista, että EU toimin tässä yksin suhteessa vaikka venäläisiin ja kiinalaisiin. Kiitos. Merci. Kiitos, Rafim Vandenkamp. Me olemme realistisia ja opportunistisiakin. Herra Ertog, olkaa hyvä. Ja vielen Dank auch von meiner Seite an die Kiitokset omalta osaltani myöskin asiantuntijoille näistä alustuksista. Varsin useinhan me puhumme näistä samoista asioista ja eri sidosryhmät, eri liikennemuotojen edustajat kyllä tuovat omat näkemyksensä ja kantansa esiin. Ja eri paneeleissa mukana olleet vietävät, eh, että ei Euroopan komissio turhaan vetoa siihen, että olisi tärkeää saada jonkinlainen selkeä yleiskäsitys tilanteesta, yleinen ymmärrys siitä, miten eri liikennemuotoja käytetään ja miten näihin eri kulukysymyksiin tulisi puuttua. Sillä jos keskustellaan eri kuljetusmuodoista erikseen. Niin jokainen kyllä itse tietää, mitä on maksettava, mutta vielä paremmin tietää, miten paljon vähemmän sitten eh, toinen osapuoli maksaa. Eli Ongelma on se, että vertailukelpoisuutta ei ole. Itse olen jo kahden vuoden, kahdeksan vuoden ajan toiminut täällä Euroopan parlamentissa ja ollut mukana liikennevaliokunnassa ja komissio ei ole vielä missään vaiheessa esittänyt mitään tämän suuntaista. Ymmärrän kyllä, että tämä vertailtavuusasia ei ole käytännössä helppo hoitaa, mutta se olisi kuitenkin ainoa mahdollisuus yrittää, sillä kyllä jokainen tahollaan aina toimii, mutta nämä e, tiedot eivät ole keskenään vertailukelpoisia. Ja siksi, kun nyt Eurovinjet-direktiiviä mahdollisesti lähdetään tarkistamaan. Toivottavasti komissiolta tämä lainsäädäntöehdotus saadaan. Voisi olla hyvä, jos keskustelu ei menisi ihan samalla linjoilla kuin kymmenen vuotta sitten. Silloin nostettiin nämä samat ongelmat ja kinkkiset kysymykset esiin, mutta sitten päädyttiin kompromissiin. Ja olisi valiteltavaa, jos nyt kymmenessä vuodessa ei olisi päästy asioissa yhtään eteenpäin. Eli todellakin toivoisin, että nyt tapulla raasa ja sitten käydään läpi nämä eri liikennemuodot ja pyritään saattamaan ne vertailu lukelpoiselle tasolle, jotta saadaan selkeä kuva siitä, eh, miten kansallisesti tarkastellen nämä rasitteet ja kulut jakautuvat. Ja ongelmana on myös se, että eh, on 28 jäsenmaata esimerkiksi Lentoliikenne rasittaa kovasti eh, Saksaa, eh, mutta kaikissa jäsenmaissa ei ole näin. Joissain maissa sitten tilanne on pahin esimerkiksi maantien liikenteen osalta. Eh, ja sitten tarkastellaan infrastruktuurimaksuasiaa ja tiemaksu. Kysymys Saksassa osoittaa sen, että jokainen kyllä ponnistelee omassa nurkassaan, mutta yhteistyötä ei tehdä kunnolla, ei verkottauduta toisen eh, liikennemuodon harjoittajan kanssa. Ja pitkänhän mekin olemme jo näitä keskusteluja käyneet ja tunnemme toisemme. Ja todellakin vetoaisin komissioon, jotta nyt päästäisiin näissä asioissa eteenpäin, ettei olla ihan samassa tilanteessa kuin missä oltiin kymmenen vuotta sitten. Paljon kiitoksia. Nyt puheenvuoro saa toinen koordinaattoreistamme. Kyllönen GUE-ryhmästä, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. olisi kaksi kysymystä. Toinen liittyy asiakkuuteen ja kansalaisiin. Meillä on monta isoa kysymystä yhtä aikaa pöydällä. Ilmastohaaste, päästövähennystavoitteet, energiatehokkuus, kiertotalous, verotus ja maksujärjestelmän kehittämispaineet, polttoaineiden kehittäminen, uusien teknologioiden edistäminen. Miten tässä kaikessa voisimme yhdessä pitää asiakkaat kautta kansalaiset mukana tässä muutoksessa – koska ainakin itse ajattelen niin, että lähtökohtaisesti myös ihmisten henkilökohtaiset valinnat tekevät suurimman muutoksen näissä isoissa kysymyksissä. Ja siihen liittyen, kun meistä jokainen tietää, että tyhjällä rahapussilla on varsin vaikea tehdä mitään uudistuksia tai kehittää tai torjua ilmastonmuutosta, miten voisimme yhdessä rakentaa sellaisia hyötykustannusanalyysejä, jotka auttaisivat meitä sekä poliittisina päätöksentekijöinä että teitä yritysmaailman toimijoina tai alan kattojärjestöjen toimijoina opastamaan meitä oikeisiin fiksuihin ratkaisuihin, jotka samalla vähentäisivät haitallisia päästöjä, mutta eivät myöskään johtaisi tilannetta siihen, että toimialat ovat täysin kestämättömässä maailmassa. Kiitos. Merci beaucoup. Je donne des... Kiitokset. Sitten herra Ungler. Tack så mycket för ordet. Ehm, den Kiitos puheenjohtaja. Melko naivia keskustelua mielestäni usein käydään siitä, miten päästöjä vähennetään tulevaisuudessa. Bussiliikenne esimerkiksi, kun ajatellaan julkista liikennettä, niin tätä kautta pystytään ratkomaan tulevia ongelmia. Tämä on mielestäni ihan hölynpölyä. Yhdistyneessä kuningaskunnassa tehtiin tutkimus, josta nähtiin, että 90 prosenttia sitä ajasta, kun bussit kulkevat, niin keskimäärin on 1,6 matkustajaa siellä. Tämä tarkoittaisi sitä, että tarvittaisiin 19 matkustajaa sinne, jotta se olisi yhtä ympäristö ystävällistä kuin yksi matkustaja per auto. Ja näin puhdasta bussia ei koskaan saada aikaiseksi. Eli että aina olisi sataprosenttisesti matkustaja siellä bussissa. Eihän se ole mahdollista. No ehkä ihan suurimmissa kaupungeissa näin voisi käydä, mutta heti kun mennään kaupungin ulkopuolelle, niin se ei ole enää mahdollista. Siellä on ihan muutama matkustaja vain. Ja itse asiassa – Nämä ovat suurempia ympäristöroistoja kuin henkilöautot. Näin tämä toimii. Ja sitten jos puhutaan rekkaliikenteestä, niin tilanne on sellainen, että jos katsotaan Euro 6 moottoreita esimerkiksi, jos rekka lähtee tällä moottorilla Pariisin keskustaan, niin pakoputkesta tulee puhtaampaa ilmaa kuin se ilma, jota sinne vedetään. Eli näin tehokkaita ovat rekkojen moottorit. Eli periaatteessa puhdistavat ilmaa. Euro 6 moottoreiden voimin siis suurkaupungeissa. EU:ssa e on siis lainsäädäntö, joka ainakin omassa maassani Ruotsissa lainsäädäntö mahdollistaa sen, että maan on tullut valtavasti euro 2-3 moottorisia rekkoja. Tämä tekniikka oli modernia 15-20 vuotta sitten. Ja nyt erityisesti Itä-Euroopan maista on tullut näitä rekkoja ja monet hyvin huonosti palkattuja kuskeja. Ja lisäksi tuodaan sitten diiseliä mukanaan, eikä tankata Ruotsissa tätä ympäristöluokka yhden diiseliä. Sitä kaikki tankkaavat Ruotsissa. Nyt siis ulkomaiset toimijat voivat tulla omaan maahan ja siellä vaikuttaa kielteisesti ympäristömme, vanhat rekat, riittämätön tekniikka ja tämä tehdään EU-sääntöjen mukaan, EU sallii tällaisen. Tämä liittyy kabotaasi lainsäädäntöön. Ja sitten siirtyisin henkilöautoihin. Sähköautot on ihan hölynpölyä. Myös kun energia tuotetaan toisaalla, eikö niin? Ja sitten vielä akut, jossa on litiumia. Ja tämähän on ihan surkea ja myrkyllinen aihe käsiteltäväksi, eikä sillä ole hyvä loppukäyttöä. Jos ajatellaan tulevaisuuden vaihtoehtoisia polttoaineita, polttomoottoreista ei päästä eroon, mutta polttoaine vaan on erilaista. Ennen kaikkea ehkä EUn tässä yhteydessä pitäisi tehdä enemmän työtä, jotta luodaan sellaisia sääntöjä, jotka eivät mahdollista tätä, kuten sanoin, että vanhat saastuttavat rekat tulivat oman maahani. Kiitos Lundgren. Tässä koordinaattorin puheenvuoro sitten muutamille jäsenille puheenvuoroja, koska meillä on vain vähän aikaa. Hyvät kollegat, teillä on minuutin puheaika. Minuutti esittää lyhyesti ja nopeasti kysymys. Seuraavaksi äh, edustaja Lukashenka, olkaa hyvä minuutti. bardzo pani przewodnicząca. W tak trudnym temacie jedna minuta to jest zdecydowanie... Kiitos puheenjohtaja. No yhdessä minuutissa ei ehdi paljon tästä tärkeästä aiheesta sanoa, mutta keskustelu kuitenkin osoittaa sen, kuinka hankalaa tästä aiheesta on keskustella, kuinka vaikeaa on päästövähennyksestä ja kilpailukyvystä, kilpailusta puhua. Suunnitelmiemme tai suunnitelmamme ovat ehkä hieman pidemmälle edenneet kuin eh, mikä on hyväksyttävyyden taso ainakin joissain jäsenmaissa. Kun esimerkiksi puhutaan sähköisistä eh, autoista, niin silloin keskustelu mielestäni menee oikeaan suuntaan. Mutta infrastruktuuri on vielä puutteellinen. On mahdollista ajaa sadan kilometrin matka eh, lataamatta uudelleen akkua, mutta hankala kuvitella sitten esimerkiksi moottoritien käyttö. Ja myöskin kun puhutaan raskaista ajoneuvoista ja niiden saapumista tietymään alueelle, niin meillä ei välttämättä ole riittävästi aikaa keskustella näistä raskaista ajoneuvoista silloin, jos niiden moottorit eivät täytä standardivaatimuksia, näin ainakin silloin, kun EUn alueelle tulee tällaisia raskaista ajoneuvoja. EUn ulkopuolelta on ymmärrettävä, että tietyissä maissa, esimerkiksi Ukrainassa, käytetään varsin erilaista ja erilaatuista polttoainetta kuin mikä on käytössä EU:ssa. Onko se ylipäätään sellaista, että sen käyttö on hyväksyttyä täällä? ja on keskusteltava ja tarkasteltava myöskin eh, sitä, miten käyttää sähköisiä ajoneuvoja, mutta varsinkaan maaseutualueella tämä ei ole yksinkertainen asia. Herra Kramer. Puheenjohtaja Lunden tilalla koordinaattorina minulla ei ole ainoastaan minuuttia. Kaikki haluavat ulkoisten kustannusten sisällyttämistä. Kaikki haluavat samoja oikeuksia kaikille. Kaikki haluavat liikkuvuutta, mutta periaatteessa teknisesti vain muutetaan jotain. Muuten ei tämä ole mahdollista. Meidän on tarkoitus huolehtia sekä liikkuvuudesta että ilmastosta. Kaikki on mahdollista, mutta ei jos ei muuteta mitään. Vogel oli Münchenin pormestari 25 vuotta sitten ja hän sanoi, että autot tuhoavat kaupunkien keskustat, vaikka kaikki kaikki sähkö olisi uusiutuvaa sähköä, siitä olemme kaukana ja käytettäisiin vain sähköautoja, niin niistä on haittaa. Onnettomuuksia tapahtuu ruuhkaan, edelleen ei ole riittävästi tilaa. Tämä ei kai voi olla tavoitteemme. Siksi liikkuvuutta pitää muuttaa kaiken kaikkiaan. Jos nyt otatte huomioon, että 90 prosenttia kaikista automatkoista, Peter on saanut tietoja, 90 prosenttisesti on alle kuuden kilometrin matkoista. Ja 23 tuntia vuorokaudessa auto seisoo tyhjillään. On muutettava toimintatapojamme. Sen pitäisi olla tavoitteena kaiken kaikkiaan. Ja sitten lentoliikenne. Totta kai, tarvitsemme kaikkia liikennemuotoja, tarvitsemme maalla tieliikenne. No ehkä tyhjä bussi ei ole ympäristöystävällisin, mutta niin suuri osa ihmistä elää kaupungeissa, että siihen pitää puuttua. Lentoliikenteeseen annetaan paljon tukea vuosittain, jos verrataan vaikka raideliikenteeseen, niin kerosiinivero on niin alhaista. Niin keinotekoisesti lentäminen on edullisempaa kuin raideliikenne. Frankfurtin lentäminen esimerkiksi, jos verrataan raideliikenteeseen, niin raideliikenteen pitäisi olla edullisempaa. Puheenjohtaja keskeyttää. Oder keine. Ja gut, dann ist vorbei. No niin, siinä meni puheaikani. Je laisse la parole Seuraavaksi Thomas Mekä, olkaa hyvä. Dank u wel ook ik ga lekker Nederlands. Kiitos, minäkin puhun hollantia. Eh, Pari kysymystä. Herra Jonart. Uudempi autokanta, se olisi tärkeämpi, vaikka verotukien kautta omassa maassani näin tällaista. Eli viranomainen tukee tällaisia työn kautta saatavia autoja, vaikka meillä autokanta on melko uutta kolmevuotista. Jos ajatellaan kautta EU, niin pitäisi todeta, että kyllä monet tukevat tällaista työsuhdeauton hankintaa silloin. Ja tämä haittaa muita liikennemuotoja. Sitten kaikki istuvat siellä ruuhkissa ja sillä on valtavat ulkoiset kustannukset. Siis onko tämä niin hyvä ajatus? työsuhdeautot ovat tässä ongelma. Sitten komission tiedonanto muualla maailmassa EUn ulkopuolella on vaihtoehtoisen energian alalla paljon enemmän patentteja. Ja siellä kasvaa enemmän tämä osuus vähäpäästöisiä autoja. Jos halutaan esimerkiksi parantaa polttomoottoria. Kuitenkin autoteollisuus sijoittaa 44 miljardia reilusti tutkimukseen ja kehitykseen enemmän kuin muilla aloilla. Eli pitäisikö katsoa, miksi on investoitu vähemmän tähän uudenlaiseen energiaan. Kiitos. Kiitos. Sitten edustaja Meissner. Pyrkikää lyhyyteen. Meillä ei ole paljon aikaa. Okay, okay. ich habe jetzt gedacht, ich sollte erst warten, bis die Antworten kommen. Tässä on paljon jo tullut sanotuksia. Paljon tehdäänkin, jotta päästöt saadaan alenemaan, mutta infrastruktuurit vaihtoehtoisille energiamuodoille eh, pari vuotta sitten lainsäädäntö laadittiin, olin tätä valmistelemassa ja parlamentti esitti paljon kunnianhimoisempia lukuja esimerkiksi täytäntöönpano vuodeksi kuin mikä sitten jäsenmaille kelpasi. Ja liikenneala, eh, jos eh, halutaan eh, sähköistä liikkuvuutta, niin tällöin tarvitaan erilaisia latauspaikkoja, eikä pelkästään keskuksissa, ja tähän on puututtava ja tätä asiaa kehitettävä. Esittäisin vielä muutaman kysymyksen. Sisävesiliikenne, miksi tällä saralla ei ole tapahtunut riittävän paljon. Puhutaan aina siirtymistä maanteilta. Raiteille ei niinkään siitä, että siirryttäisiin sisävesiliikenteeseen. Ja johtuukohan tämä siitä, että ei ole olemassa tällaisia intermodaaleja menettelymahdollisuuksia vai siitä, että ei oikein luoteta siihen, että tavaraa voi kuljettaa myös laivojen avulla? Sitten raideliikennehän toimii melko hyvin Sveitsissä, mutta kun puhutaan vaikkapa Saksasta ja joistain muista maista, niin teknologiaa ei ehkä hyödynnetä riittävän hyvin, jos halutaan siirtää päärahti eh, raiteille on kuitenkin tällaisia operaattoreita, mutta niitä ei välttämättä hyödynnetä riittävän hyvin. Ja sitten vielä yksi kommentti, jatkokysymys liittyen eh, sisävesireitteihin eh, totesitte, että eh, vedyn käyttö ei ole mahdollista promuissa, se ei ole sallittua. Ymmärsinkö oikein, miksi se ei olisi sallittua? Ja sitten herra Höber, viittasitte infrastruktuureihin ja voin yhtyä tähän huomioon, mutta konkreettinen kysymys, onko teillä luettelo satamista, joiden infrastruktuurit eivät esimerkiksi hoida eh, jätevesihuoltokysymyksiä kunnolla? Täällä mainittiin eh, Itämeri, mutta siellähän kuitenkin eh, on risteilijöitä ja välttämättä satamat, niitä ei ole varustettu riittävän hyvin ja hyvin rikkipitoisiakin päästöjä sitten päästetään suoraan mereen. Onko teillä mahdollista luettelotietoa näistä satamista? Kiitos. Tästä lähtien sitten keskeytän teidät, jos ette pidä aikataulusta kiinni. Haluan saada esi- vastaukset kaikilta asiantuntijoilta. Seuraava puhuja. Pyrin puhumaan nopeasti Ponnisteluita on tehty pitkään, paljon kauniita sanoja, mutta entä teot, niitä kaivataan. Kuuntelin hyvin tarkkaan sotteria ja hyvä, jos Sveitsissä onnistutaan vähentämään rekkaliikenteen vaikutuksia. Tulen Tirolista kaksi miljoonaa rekkaa Brennerin tunnelin kautta kulkee. Mitä konkreettisia toimia tehdään, jotta näihin tavoitteisiin päästään? Tämä kiinnostaisi kovasti. Brennerin tunnelin on investointu EUsta paljon rahaa. Kuitenkin siellä on ongelmia tiettyihin sektoreihin liittyy ajokielto ja halutaan päästä raite kenteeseen. Miten tämä asia voidaan ratkaista? Ja sitten herra Bösch, mihin toimiin voidaan lähteä, jotta päästään enemmän raideliikenteen suuntaan? Olisiko ideoita? Kiitos. Paljon kiitoksia Kiitos puheenjohtaja. Minä niin, niin sitä varten täällä on hollannin tai flaaminkielinen tiimi pyydetty paikalle. Niin hollanniksi ihan lyhyesti. Jos katsotaan komission strategiaa ja investointien rahoittamista, ajatellaan esiriä Junckerin rahastoa – strategisten investointien rahastoa. Mitä kokemusta teillä on, kun puhutaan investoinneista päästöjen leikkaamiseen tästä rahastosta? Toinen kysymys. Onko tiettyjä tutkimuksen aloja, joille ei ole saatu riittävästi varoja ja tarvittaisiin lisää panostusta Euroopan tasolta? Sitten yleisempi kysymys, kun strategiasta puhutaan. Puuttuuko tästä strategiasta vielä jotain, kun puhutaan säännöistä, vanhoista sääntöistä luopuminen, uudet säännöt ja investoinnit. Kiitos. Kiitos herra Miltenberg. Sitten herra Kosch. Kiitos. Kysymys herra Syterille. Niin kuin Kamp totesi, 500 miljardia per vuosi ja 90 prosenttia tieliikenteestä tämä kustannusasia ei minun niinkään kiinnosta, vaan se, tämä kustannushyötysuhta. suhta kansantaloudellinen hyöty tietysti on myöskin asia, jota olette tarkastellut. Voisitteko hieman siitä kertoa? Kiitos herra Koh. Sitten herra Rike. Minulla on kysymys herra Jonnaertille. On täällä muitakin varmasti, jotka siihen voivat vastata. Tällä hetkellä tutkimus käsittelee monenlaisia asioita moottoreiden kehittämisessä – nesteytetyt ja kaasubiopolttoaineet, hybridit, lämpövoima, vetymoottorit. Mm, oletteko sitä mieltä, että tämä hajautus ehkä voisi johtaa siihen, että siirtymä voisi olla vähän mm, kevyempi? Emmekö ole menossa nyt kuitenkin hyvään suuntaan? Ja tietysti hiili polttomoottorista nyt ainakin ollaan päästy eroon, optimistisesti sanottuna. Kiitos herra Rike. Kysymyslista on pitkä. Ulkoiset kustannukset, eurovinjet, käyttäjä, käyttäjien asema ja niin edespäin. En pysty luettelemaan kaikkia kysymyksiä, mutta hyvät asiantuntijat, teillä on jokaisella kaksi minuuttia vastata näihin kysymyksiin. Aa, sekin on... Jokaisella ei kaksi minuuttia yhteensä. Hyvä, tässä valiokunnassa olette hyvin kärryillä, vaikka kello onkin jo paljon. No niin, aloitetaan asiantuntijoilla, jotka ovat oikealla puolellani. Niin Kiitos. Ensinnäkin vastatakseni herra Vannen Kampin kysymykseen Yhdysvaltojen ja Euroopan välin. Anteeksi, keskeytän. Niin, aloitamme nyt asiantuntijoilla energiavirasto ja niin edespäin. Pahoittelen, en, en sanonut tätä viimeistä. Yeah. No, sorry, I just didn't um, appreciate that it was a question particularly to me. En tiedä, oliko kysymys suunnattu juuri minulle, mutta mutta voin kommentoida. Varsin usein puhutaan tehokkuudesta. Ja se oli esillä näissä kaavioissa myöskin. Ja kun mietitään ratkaisumalleja, niin käydään läpi eh, erityyppisiä vaihtoehtoja. Tietysti on tärkeää investoida uusiin polttoaineisiin ja teknologiaan, mutta toisaalta haasteet ovat kovin suuret. Sen kaaviotkin osoittivat esimerkiksi nykyiset menettelyt, niitä tarvitaan, mutta tarvitaan myöskin hieman asennemuutosta, eli jos siirrytään muihin kuljetusmuotoihin, niin tarvitaan yhteiskunnallisia ajattelutapaan liittyviä muutoksia ja on erittäin tärkeää muistaa nämä ja puhuttiin myöskin eri sektoreista ja tästä yhteentoimivuudesta. Liikenne on siis tärkeä ala, mutta on katsottava, mitä tapahtuu maankäyttöön liittyen, teollisuuteen liittyen, mitä tapahtuu matkailualalla, sillä nämä kaikki vaikuttavat eh, ilman muuta myöskin liikennepäästöihin, sillä joskus toimet näillä aloilla eh, parantavat tilannetta jo huomattavasti. Eli halusin tämän tässä mainita. Eli hieman kannattaa tarkastella näiden eri sektoreiden välisiä vaikutuksia toisiinsa. Ja myöskin kun ajatellaan, että linkki liikenteen ja päästöjen välillä on selvä, e, mutta kuinka paljon kysyntää tarvitaan, minkä tyyppiset liikennemuodot ovat niitä, joita taloutemme tarvitsee ja olemassaolomme tarvitsee, mitkä ovat sitten niitä, jotka eivät ole ihan välttämättömiä esimerkiksi kaupunkiliikenteestä puhuttaessa tai kaupunkiympäristöstä puhuttaessa. Kiitos ja jatketaan naapurillanne. No niin, minulla oli monia kysymyksiä. Yksi liittyi metodologian, no sellaista voidaan esittää pari 30 vuotta on puhuttu ulkoisten kustannusten sisällyttämisestä eri tavoin. Tällaisia tutkimuksia on tehty pitkään päivitettykin usein ja sitten on aloja, kuten esimerkiksi ekosysteemihaitat. Ehkä lopulta nekin saadaan sisällytettyä. Haluaisin sanoa, Kuten monet kerrat jo sanottiin, että tarvitaan parempia laskelmia, on ajateltava rahoitusta. Kyllä me usein teemme tällaisia tutkimuksia. Hyvä, hienoa. Mutta monet asiat muuttuvat nopeasti keskustelussa myös. Sanoten, että tämä on tiedossa, paljon tällaista työtä on tehty. Mutta kukaan, mikään liikennemuoto ei täysin kaikkia kustannuksia kata. Tietysti näistä eh, eh, kaavioista kävi ilmi se, että näin on, eh, mutta ihan yksi yhteen ei voida kustannushyötyanalyysin vaikutuksia kansantaloudellisesti kuitenkaan tulkita mutta tämä ei tarkoita sitä, etteikö kuitenkin tulisi huomioida näitä ulkoisia kustannuksia. Ja todellakin muu pääosasto suunnittelee uutta tutkimusta, joka sisältää infrastruktuurikustannukset, ympäristökustannukset, myöskin eh, erityyppiset maksut, joita on käytössä. Ja tässä tutkimuksessa varmaan saadaan paljon hyvää taustatietoa. Kun tarkastellaan toimia ja tavaraliikennettä Sveitsissä, niin ehkä eh, raideliikenteen edustaja voi kommentoida tätä asiaa paremmin. Thank you very much. Nyt herra Junaa. Palatakseni herra Van Kampin kysymykseen. Yhdysvaltojen ja Euroopan vertaaminen. Palaisin vertailun realismin ja optimismin välillä. Markkinat Euroopassa ja Yhdysvalloissa ovat hyvin erilaiset erilaiset juridiset vaatimukset Yhdysvalloissa esimerkiksi rekoille ja siksi ne näyttävätkin erilaiselta siellä. Tie, infrastruktuuri on erilainen Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä. On kuormassa ja perässä vedettävän vaunun kuormauksessa eroja. Jos katsotaan mm, polttoainekustannuksia per tonnikilo, niin Euroopassa päästetään 16 prosenttia vähemmän kuin Yhdysvalloissa tänään ilman, että meillä on standardeja rekoille Euroopassa. Jos katsotaan, mitä rekkavalmistajat ovat tehneet viimeisen viiden vuoden aikana, huomaatte, että keskimäärin on 8 prosenttia pienempi polttoainekulutus. Ja se johtuu siitä, että loppujen lopuksi polttoaineen kulutus liittyy kustannuksiin, eli asiakkaiden maksamiin kustannuksiin. Kollegani tässä vierestä voi varmasti syventää tätä asiaa, mutta yksi kolmasosa liikenteen kustannuksista liittyy nimenomaan polttoainekulutukseen. Eli tässä on kaupallinen ajuri sille, että saadaan polttoainetehokkaampia rekkoja. Sitähän meidän asiakkaamme haluavat. Se on yksi asia. Toinen asia, kun puhutaan vaihtoehtoisista mm, moottoreista ja kun katsotaan patentteja, niin se ei ole niin relevanttia katsoa patentteja alueittain vain, että ketkä ovat niitä patenttien omistajia, ketkä olivat, äh, hakivat niitä patentteja. Ja eurooppalaisilla on maailmanlaajuisesti aika paljon patentteja. Ja toiseksi, kun puhutaan sitten vaihtoehtoisiin voimantuoton mahdollisuuksiin, niin Kiina on ykkönen, se on johtaja, se on tietysti iso markkina. Eurooppa on numero kakkonen, Yhdysvallat on kolmosena tässä kilvassa. Paljon kiitoksia. Sitten herra Matt. Uh, Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. ja voin ottaa yhteyttä lähemmin vielä kirjallisesti. Tässä puhui vertailtavuudesta ja paremmasta avoimuudesta. Totta kai se on varsin tervetullut ehdotus ja mitään peiteltävää ei ole mutta tässä on sitten katsottava, että vertailtavuus on todellakin mahdollinen. Tieliikennettä on katsottava kokonaisuudessaan yksityistä ja ammattiliikennettä ja ammattiliikenne tieliikenteestä puhuttaessa. Tällöin on katsottava sitten muiden liikennemuotojen ammattikäyttöä ja kun näistä puhutaan, niin silloin todellakin ammattimaista palvelusta myös puhutaan voidaan tietysti parantaa myös sisävesireittejä ja voidaan parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntää kutakin eh, liikennemuotoa. Lundgren, eh, Ruotsissa tämä antamanne esimerkki, voin yhtyä sen, mitä sanoitte, ei linja-autoa varmasti eh, eh, olekaan aina, tai näitä ei todellakaan eh, ole käytetty kunnolla. Tärkeää on hyödyntää järkevästi eri liikennemuotoja. Ja sitten herra ainakaan me emme tarvitse vähemmän teitä, vaan me tarvitsemme parempia eri liikennemuotojen yhdistelmiä. 70 prosenttia on tällaista yhdistelmän liikennettä, ja tämä osuus kasvaa ammatti liikenteestä puhuttaessa ja on katsottava, miten järkevämpää säädäntöä ja säätelyä on mahdollista myöskin saada aikaan. Sitten joitain muita kysymyksiä. Herra Kamer, todellakin viittasit ehdotukseen, jonka tein alussa. Eli on katsottava, miten saadaan muutoksia tällä sektorilla aikaan. Ja tämä on todellakin sala, jota edustamme. Mutta eri kansalliset strategiat saatat aiheuttaa häiriötä, mutta liikenne on rajat ylittävää, ei missään kaupunkien rajoilla liikenne pysähdy. Ja esimerkiksi jos Rotterdam estää dieselkäyttöisten linja-autojen alueelle tulemisen vuoteen 2020 mennessä, meillä on tämä vaihtoehtoisen energiamuotojen direktiivi, jonka kohdevuosi on 25, niin tässä heti huomataan, että tämä ei mätsä, me tarvitsemme eh, toteuttamiskelpoisuutta. Ja jos otetaan kaksi ajoneuvoa deli, niin on kysyttävä, mitkä funktiot niillä on. Ja silloin sitten ehkä on käytettävä eri teknologiaa ja eri energiamuotoa myöskin. Kiitos sitten herra Bosch. I would like to start with a comment on life cycle haluaisin puhua päästöistä. Se oli kysymys, joka tuli monet kerrat esiin. On lähdetty arvioimaan päästöjä sähköautojen, junien, kaikkien liikennemuotojen osalta koko elinkaaren ajan, myös ammattimainen liikenne ja yksityinen. Ja kaikki tutkimukset osoittavat, että raideliikenne on parasta. Tieliikenteessä – sähköauto, mutta, poltto, mutta perinteistä näytön osalta tietenkin polttoaineesta tulee suurimmat ongelmat. Tämä liittyy moniin tekijöihin, mutta minä puhun keskiarvoista tässä, vain haluan sen selkeästi sanoa. Jatkaisin kysymyksestä, joka liittyy siihen, miten voidaan monimuotokuljetuksia tukea – Kyllä investointeja tarvitaan, se on varmasti totta, jotta voidaan helpittää, helpottaa sitä, että saadaan siirrettyä kuljetuksia tieliikenteestä raideliikenteeseen. Raideliikenteen infrastruktuuri on parannettava. Ja tietenkin on totta kai tärkeää, että luodaan riittävää tarjontaa tässä yhteydessä. Ja miten sitten tämä hoidetaan, miten saadaan ihmiset tämän muutoksen toteuttamiseen kohti raideliikennettä, tietenkin kannustimin. Yksinkertaisin on Sveitsissä toteutettava hintojen kautta kannustaminen, miten taloudellisesti on mahdollista siirtyä raideliikenteen pariin. Ja sitten investoinnit tässä haluaisin ottaa esiin Sveitsin ratkaisun hyvin koordinoitu tapa, joka on julkisesti lähti hyväksytty infrastruktuurihankerahoituksessa. Vuoden ajan meillä on ollut raideliikenteen infrastruktuurirahasto. Tähän liittyy kaikki parannukset ja raide, raidejärjestelmän laajennukset. Tässä on eri rahoituslähteitä ja nyt myös tieliikenteen osalta on luotu tällainen esimerkin pohjalta samantyyppinen rahasto. Näin saadaan yleinen pohja investoinneille ja johdonmukainen strategia raideliikenteen alalle. Katsotaan, miten raideliikenteen ja tien infrastruktuureihin investoidaan. Kiitos. Olkaa hyvä. Pari eri kysymystä. Ensinnäkin ilma, ilmailuliikenteen päästöt. Totta on, että liikennemäärien kasvu on suuri haaste. Meillä on globaalit tavoitteet 2050 liittyen ja tässä on tämä kahden asteen haaste. Tähän sitten liittyy erilaisia yksiköitä, Single European Sky eh, ja sitten biopolttoaineet, eh, hiilimarkkinat ja tärkeänä tekijänä myöskin innovatiivinen kehitys. Euroopassa on hyviä hankkeita, esimerkiksi Clean Sky-hanke, julkisyksityinen kumppanuushanke, noin neljän miljardin eh, suuruinen kymmenen vuoden ajan ja osa rahoituksesta saadaan teollisuudelta. On erittäin tärkeä, että tällaisia on, mutta sitten jos näitä vertaa suuruusluokaltaan esimerkiksi siihen, miten paljon Airbus investoi näihin kysymyksiin kolme miljardia per vuosi, niin se on osoitus siitä, kuinka suuresta haasteesta tässä on kyse. Ja päätöksentekijät varmasti myöskin ovat tämän huomanneet ja toivottavasti ymmärtäneet näiden tutkimusohjelmien merkityksen. Ja sitten viitattiin tai kysyttiin raide- ja ilmailuliikenteen välisestä suhteesta. 20 vuotta sittenhän tilanne oli sellainen, että lähdettiin liikelle yksinkertaisesti ilmaliikennemarkkinoista, mutta nyt sitten tilanne on muuttunut ja on tultu todelliseen kilpailutilanteeseen. Eilen, kun valmistauduin tämän päivän kokoukseen, tarkastelin erästä tutkimusta, e, jonka kansalaisjärjestö oli toteuttanut, ja siinä tarkasteltiin Madridin ja Barcelonan välistä liikennettä. Ja junaliput tältä matkalta, niin silloin operaattoreita löytyy vain yksi. Onko tämä normaalia? Markkinoitahan siis ei ole vielä raideliikenteen osalta täysin avattu silloin, kun puhutaan kotimaan matkustajista. Mutta sitten lentomatkailua, kun katsoo, niin löytyykin viisi lentoyhtiötä, kolme espanjalaista, yksi norjalainen ja yksi portugalilainen. Kunkin liiketoimimalli on hyvin erilainen. Jotkut ovat vapaa-aikamatkustuksen keskittyä hyvin erilaisia. Eli monopolitilanteessa tietysti on helppo pitää hinnat korkealla ja sitten kun kilpailua tulee, niin sitten hinnatkin alkavat pudota. <laughs> Kiitokset. Ymmärsitte kyllä tämän viestin palaisin tässä kysymykseen Wim van den Kampin esittämänä, kun puhuttiin vanhoista laivoista. Vanhoissa laivoissa voi olla hyvinkin uusi moottori, mutta voi olla, että jos on vanha moottori, niin ei se välttämättä aiheuta suurempia päästöjä kuin uusi moottori. Kuulostaa paradoksaaliselta, mutta näin se kuitenkin on Äh, reaaliaikaisin mittauksin todistettuna. Eli me olemme kovasti ponnistelleet saadaksemme aikaan näitä äh, tutkimustuloksia, jotka eivät välttämättä aina vastaa akateemisten tutkimusten tuloksia. Olemme tyytyväisiä siihen, jos parlamentti panostaa tähän, koska me tuemme Promu-toimijoiden aloitetta siitä, että saataisiin tällaista toimialasta tulevaa, Euroopan investointipankilta ja jäsenvaltiolta tulevaa rahoitusta heidän toimintansa kehittämiseen. Ja teidän tukenne olisi hyvin tervetullutta tälle alalle, koska meillä on suurta halukkuutta promooperaattoreissa päästä asiassa eteenpäin. Sitten Meissnerin kysymykseen modaali siirtymä tällä hetkellä olemassa olevilla markkinoilla ei ole niin suurta vaikeutta, koska siellä on multimodaalioperaattoreita suurkuorman rahtaamisessa, mutta se, että päästään uusille markkinoille, mannermarkkinoille, se alo- alkaa koulutuksesta. Ja jos on logistiikka koulutuksessa, niin siinä hyvin vähän puhutaan sisävesiliikenteestä, oikeastaan ollenkaan. Eli koulutuksesta ei ole hyötyä meidän alallamme sisävesiliikenteessä. Tätä yritämme nyt edistää, mutta meidän on vielä korostettava äh, asemaamme, jotta saamme tällaisen koulutuksen, logistiikka-alan koulutukseen otettua mukaan, mutta myös sitten työssä oppimiseen on keskityttävä. Meille myös on tärkeää ähm, tämän äm, jokitietojärjestelmä, direktiivin uudistaminen, sitä on turvallisuussyistä kehitetty, mutta kaikki elementit, jotka liittyvät liikenteen olosuhteisiin, logistiikkatietoon, asemointitietoon, positiointitietoon, mikä on arvioitu saavumisaika ja niin edespäin. Tämä rajat ylittävästi on hyvin tärkeä ja haluamme saataville logistiikkaoperaattoreille niin, että tulee helpommaksi käyttää sisävesiliikennettä ja myös kuormata laivoja, koska haluamme ähm, seilata täyteen kuormatuilla aluksilla. Se on ilmastollisestikin ystävällisempää, taloudellisesti kannattavampaa tietenkin myös, mutta meiltä puuttuu vielä tämä tietojärjestelmä ja tarvitsemme infrastruktuuri ja mm, yhteenliittymä investointeja, koska tähän mennessä se ei vielä ole toiminnassa. Paljon kiitoksia. Olkaa hyvä. Mr. Van de Kamp. Kiitos. Aloittaisin Van de Kaupen kysymyksistä parlamentin tiukasta kannasta ETS. Kyllä meillä on yhtä kunnianhimoinen tavoite ajatellen IMOn tulevaa strategiaa, mutta miten parhaiten päästä näin tavoitteisiin? Kun tiedän vähän, miten IMO toimii, tulisi varmasti välttää kärjistyminen tässä keskustelussa, joka on kuitenkin hankala. Se on osittain kehitysmaiden ja kehittyneiden maiden välinen kiista. Meidän pitää olla tarkkana, ettei tässä tule ongelmia. Jos halutaan aikaistaa kahdella vuodella tätä mennä mielestäni väärään suuntaan. Toivottavasti tämä asia voidaan vielä oikeasta, kun keskustelut ovat tietenkin vielä käynnissä ETS-kysymyksistä. Sitten edustaja Naisnerillä taisi olla pari kysymystä. Monelle siirtymä liittyy myös lysin merikuljetuksiin erityisesti. Ongelmana on yksi meriliikenteen kysymys, sisämarkkinoiden loppuun saattaminen. Meidän liikennemuotomme on se, jolla ei vielä ole yhtenäisiä markkinoita, raportointivelvoitteet ja niin edelleen. Nyt on ajateltu, että direktiiviä uudistetaan ja olisi hyvä, jos parlamentti voisi tukea tätä. Olisimme siitä kiitollisia, että voisimme edetä. Ja sitten satamien vastaanotto mahdollisuudet. Minulla ei ole satamien listaa, mutta kyllä tällainen vuoropuhelu on käynnissä erityisesti risteilyalusten osalta, jotka mainitsitte. Ja tässä jätevastaanotto direktiivin uudistaminen olisi hyvä mahdollisuus puuttua näihin kysymyksiin. Erittäin tyinen ongelma liittyy rikkipesureiden pesuveteen. Se ei liity niinkään hiilidioksidipäästöihin, mutta tässä on ristiriita rikkidirektiivin ja vesipuitedirektiivin välillä. Joissain satamissa on mahdollista huolehtia tai päästä tätä pesurin vettä sinne ja se ei ole ongelma. Ja joskus se ei ole mahdollista. Oikeusvarmuus olisi tässä tärkeää. Jos pesureita käytetään, pitäisi tietää, mihin voidaan sitten päästä nämä jätevedet. Kiitos. Paljon kiitoksia. Esittelijä saa sanoa vielä muutaman sanan ja sitten päätämme tämän istunnon. Thank everyone and I think, uh, just to... Haluaisin kiittää kaikkia ja mietinnössämme olemme valmiit huomioimaan joitain tärkeitä kysymyksiä, sillä niin kuin tässä jo alussa todettiin, kun puhutaan esimerkiksi logistisesta käytöksen muutoksesta ja hinnoittelusta. Nämä ovat tällaisia ristivaikuttavia kysymyksiä. Sitten on katsottava, miten tästä eteenpäin. Ja toivottavasti saadaan kaikki eri kehityskulut näin huomioiduksi. Ja keskustelukin on osoittanut sen, että tässä on yksi haaste, Van Kampen työ liittyy tähän, eli kuinka löytää tasapaino, jos ymmärretään, eh, mitkä haasteet, kiireelliset haasteet meitä odottavat, ja sitten eh, vaihe vaiheelta eri sektorit haluavat edetä, niin sitten tietysti joudutaan tällaiseen mismatch-tilanteeseen, ja tällöin on katsottava, miten tasapaino saadaan aikaan. No ei tässä nyt ehkä optimismista versus realismista kannata puhua, koska kyllä tavoitteet ovat varsin konkreettiset. Halutaan minimoida ilmastonmuutoksen vaikutukset. Eli realismi vastaan realismi kai tässä on pikemminkin tilanne. No haastetta riittää. Huhtikuun ensimmäisellä viikolla saadaan tämä ensimmäinen luonnos valmiiksi, mutta se on sitten tämän prosessin alkuvaihe vasta. Paljon kiitoksia ja kiitokset kaikille puhujille, aplodit heille. He, tarvitsemme teitä. Tämä keskustelu on vasta alkanut ja työ tässä valiokunnassa tulee jatkumaan liikkuvuus, vähäpäästöinen liikkuvuus. Ja kiitän myös paneelin johtamisesta. Tämä on todellakin aihe, josta, joka on vasta aluillaan ja emme vielä ole lähelläkään maalia, mutta kyllä tämä aika kulkee nopeasti ja puhdas liikenne, oli se sitten raiteilla, merellä tai maanteilla, niin kyllä me siihen pystymme. Meillä on jo siihen elementit. Nyt tarvitaan kestävää kaupunkiliikkuvuutta ja olen hyvin tyytyväinen, että mm, Äh, Smart Cities muun muassa, ja onnittelisin äh, Malmöötä. Se on saanut kaksi päivää sitten kestävän kaupunkiliikkuvuuden palkinnon, koska siellä on hyviä käytänteitä, eli meillä on paljon tehtävää vielä, niin kuin herra Ertok sanoi, Eurovinjet, mm, Junckerin suunnitelma ja kaikki moni multimodaali alustat, joita on vielä työstettävä ja tietenkin autoteollisuus tekee oman osansa. Meidän pitää myös hypätä tähän liikkuvaan junaan, koska mm, ei tässä saa laittaa vastakkain lainsäätäjää ja teollisuutta. Mutta kuten sanottua, meidän, meillä on tiettyjä vaatimuksia, meillä on päätelmiä tehtävänä ja toivottavasti pääsemme tässä yhdessä yhteiseen suuntaan. Autoteollisuus on aika iso peluri tässä, 13 miljoonaa työntekijää. Onnea Bas Eikeutille ja esit- varjoesittelijöille. Toivottavasti työn hedelmät ovat korkeatasoisia. Planeetan haasteet ovat suuret ja niiden tasolla pitäisi olla. Kansalaisten odotuksiin olisi myös vastattava ja tietenkin talous on otettava huomioon. Senhän piirissä me toimimme. Paljon kiitoksia kaikille. Mielestäni voisimme antaa aplodit sekä esittelijälle että varjoesittelijöille että näille erinomaisille asiantuntijoille, joita saimme kuunnella tänään iltapäivällä. Ne partez pas, ne partez pas, ne... Älkää mihinkään lähtekö, Jatketaan, jatketaan. Messieurs, dames, s'il vous plaît, si vous voulez saluer nos intervenants. Jos haluatte hyvästellä puhujat, niin olkaa hyvä, tehkää se tuolla salin ulkopuolella. Alors, je le répète, on n'a pas beaucoup de temps. Meiltä puuttuu aikaa, jos haluatte jatkaa keskustelua. Herra Airbus, mikä hänen nimensä nyt olikaan? Herra Thierry Novatski, olkaa hyvä, jatkakaa keskusteluita salin ulkopuolella. Kiitos. Jatkamme valiokuntatyöskentelyä. Kiitän. À très bientôt, merci les experts, à très bientôt. Allez, nous continuons. Jatkamme sitten esityslistan kohdalla yhdeksän tuotteiden ja palveluiden esteettömyysvaatimuksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentäminen. IMKOlle lausunto valmistelijana meillä Keith Taylor vihreistä. ja voimme esittää myös komissiolle kysymyksiä. Olkaa hyvä, herra Taylor. Well, thanks very much, Chair. Uh, Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää kaikkia varjovalmistelijoita yhteistyön hengestä ja panoksesta ja siitä, että he jaksoivat pitkiä keskusteluita ja joskus kiistojakin tähän mennessä todella arvostan sitoumustanne kompromissiratkaisun löytämiseksi, kun kyse on hyvin tärkeistä peruskysymyksistä. Valitettavasti kannat ovat niin kovin kaukana toisistaan, että on jouduttu lykkäämään tämän lausunnon äänestystä muutama viikko, jotta päästäisiin kompromisseihin. Joten kiitos kaikesta työstä, jota tähän mennessä on tehty. Kuitenkin tämän päivän tilanne on meikä me erityislaatuinen, kun nyt keskustelemme tarkistuksista, kun kompromissitarkistuksia ei ole vielä saatu loppuun. Monista seikoista on päästy sopuun. Muun muassa siitä, miten lainsäädännön johdonmukaisuutta voidaan parata. Kuitenkin on useita poliittisia kysymyksiä vielä avoinna. Suurin niistä liittyy rakennettuun ympäristöön ja liikennepalveluihin. Meist, minusta rakennetun ympäristön pitäisi olla mukana ja liikenneoperaattoreille pitäisi antaa tiukka, mutta reilu täytäntöönpanon aikataulu, jotta rakenteet ovat täysin esteettömiä, jotta liikuntarajoitteiset pääsevät mukaan. Varmasti kollegat ovat tästä samaa mieltä. Kuitenkin on työtä vielä tehtävänä siinä, miten parhaiten tähän tavoitteeseen päästään. Toivoisin, että kompromissikantaan päästään myös siitä, miten tällaiset lippuautomaatit ja eri terminaalit, joissa on itsepalvelu, Miten niihin päästään? Kaikkien laitteiden pitäisi olla täysin esteettömiä. Mielestäni tätä sopimusta pitää hienosäätää ajatellen määräaikoja ja näiden laitteiden elinkaarta. Ja lopulta kompromissi siitä, ovatko turistin palvelut, kuten majoitusliikkeet ja catering yritykset, sisällytettävä tämän direktiivin soveltamisalaan. Tämäkin asia on keskustelun kohteena, joten, joten edistystä on tapahtunut näissä alustavissa keskusteluissa. Tulin tähän työhön melkein myöhäisessä vaiheessa, mutta tärkeää on se, että huolehditaan avusta, mutta samalla myös siitä, että liikuntarajoitteiset voivat toimia itsenäisesti. Tämä on kriittisen tärkeä kysymys. Paljon on vielä tehtävää näissä neuvotteluissa järjestän ensi viikolla toisen varjoesittelijöiden kokouksen vielä Strasbourgissa ja tästä äänestetään valiokunnassa huhtikuun 11. päivä. Suhtaudun optimistisesti siihen, että kompromissiin päästään sellaiseen sopuun, joka on kaikkien ryhmien hyväksyttävissä. Minä toivon tätä. Kiitos. Uh, I will repress uh, She's coming back soon, yeah. Niin, hän on kyllä tulossa takaisin. Minä edustan häntä. Seuraavaksi sitten varjoesittelijä Herra Koch, olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Herr Kiitos paljon puheenjohtaja. Ensin kiit teille ja haluaisin sydämesti kiittää. Hän on tehnyt hyvää työtä. Vammaisinterryhmän perustajana on sanottava, että minulle vammaisten asiat ovat tärkeitä. Siksi en halua mitään pilvilinnoja rakentaa, vaan ottaa huomioon arkipäivän tilanteet, joita voidaan parantaa näiden ihmisten kannalta. Siksi Kit Taylorin kompromissit aiheuttavat vielä paljon työtä, ennen kaikkea ajatellen sitä, miten rakennettu ympäristö pitää hoitaa, miten matkailu kaiken kaikkien ajatellen vaikka vaikka urheilulaitteet ja sitten miten julkinen liikenne, lähiliikenne hoidetaan. EPPllä on ongelmia alkuperäisessä komission ehdotuksessa. Hän oli monia ehdotuksia ja nyt halutaan laajentaa niitä paljon matkailusta. Meillä ei ole tässä nyt toimivaltaa. Lisäksi vaikutukset ovat vähän hulluja, jos ajatellaan, että vanhat linnat vaikka, jotka ovat suojelukohteita, pitäisi jotenkin remontoida niin, että siellä turistit voivat käydä kierroksillaan. Kyllä pitäisi ajatella, että vaihtoehtoisetkin tutustumismahdollisuudet kelpaisivat vaikka digitalisointi. Sitten julkinen lähiliikenne, tämä on erityinen kysymys. Näitä ei koske edes matkustajien oikeudet, mutta olen valmis tässä neuvottelemaan ja ensi viikolla neuvottelut jatkuvat. Ja sitten rakennettu ympäristö. Tämä on kistakapula. Toivon kovasti, että tähän mennessä säädellyt säännöt voidaan ottaa tarkemmin katsantoon, jotta voidaan todeta, olisiko alakohtaisesti laatia uusi mietintö niin ettei kaikkea tarvitse tähän direktiiviin ehkä vielä laittaa. Ehkä osa voitaisiin hoitaa myöhemmin. Komissio jättää jäsenvaltioille paljon. Liikennealalla on jo monenlaista apua tarjolla liikuntarajoitteisille. Meidän pitäisi tarkemmin tutkia, mitä on jo olemassa ja miltä osin täydentäminen on välttämätöntä Tarvitsemme lainsäädäntöä, joka vastaa realiteetteja, ei mitään pilvilinnoja. Näin voidaan parhaalla tapaa auttaa näitä kansalaisia ja yrityksiä. Vastuuvaliokunta IMKOlle haluamme antaa johdonmukaisen ja realistisen testin, tekstin, jota voi tukea suurin osa Tranin jäsenistä. Valitettavasti näin ei vielä ole. Siksi olisin tukenut SJDtä mielelläni tässä äänestyksen lykkäämisajatuksessa. Toivoisin, että valmistelija ponnistelee vielä yhtä tehokkaasti laajan yhteisymmärryksen aikaansaamiseksi, että saadaan kaikki vakuuttumaan siitä, että liikenne on tärkeä osa tätä direktiiviä ja siksi saatava siihen mukaan. Aivan välttämättä kiitos. Paljon kiitoksia. Herra Erto, olkaa hyvä. Hyvää päivää. Um, Kiitokset esittelijöille ja pahoitteluni Ruotsin olevan puolesta, sillä hän on nyt IMKO-valiokunnan varjoesittelijöiden kokouksessa, eli luen hänen kannanottonsa. Hyvät kollegat, ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää kompromissihalukkuudesta eri poliittisten ryhmien välisesti. Ryhmämme voi tukea useimpia eh, esitettyjä kompromisseja. On tärkeää, että soveltamisalaa laajennetaan, kun puhutaan tästä eh, direktiivistä. Ryhmämme tukee myöskin kompromisseja, joka estää eh, päällekkäisen lainsäädäntön eh, Saatavuuslainsäädäntö tarvitaan ainoastaan silloin, jos spesifistä lainsäädäntöä ei ole, mutta jos jotkut alat jäävät eh, ilman kattavuutta, tällöin on sovellettu olemassa olevaa lainsäädäntöä. Tarvitaan kuitenkin yhteisiä sopimuksia kompromissista ja tällöin on huomioitava myöskin eh, rakennetun ympäristön osalta se, miten se palvelee tämän direktiivin tarkoitusta. Rakennettu ympäristö on erittäin tärkeä, kun puhutaan rajoitteista ihmisistä, jos päättävät eh, liikennepalveluja hyödyntää. Ja on erittäin tärkeää, että rakennettu ympäristö säilyy direktiivin soveltamisalan piirissä. Liitteeseen yksi on tehty muutosehdotuksia, esimerkiksi saatavuusvaatimukset, kun kuljetusmuodoista puhutaan ja mobiilikäyttömahdollisuuksista ja sovelluksista. Ja tässä nimenomaan eh, pääsy eh, funktionaalisuuden pohjalta ja erityyppisen eh, maksuterminaalien tai lukulaitten osalta esitetään, ja näitä ei ole kuitenkaan huomioitu vielä esityksessä, joka liittyy henkilöliikenteeseen. Mobile-based-palveluiden mukaan ottaminen myöskin, sovellusten mukaan ottaminen on tärkeä asia, ja myöskin säännös liikennepalveluista. Toivottavasti nämä tarkistukset voidaan tehdä. Ja haluaisin vielä kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä tämän esityksen parissa. Ja toivottavasti on mahdollista saada aikaan TRAN valiokunnassa kompromissi mahdollisimman nopeasti, jotta sitten vastuuvaliokunta IMKO voi huomioida oman näkemyksemme tässä kantaa laatiessa. Tässä sen aloivan kommentit ja eh, todellakin Toivottavasti tästä oli hyötyä näiden hankalien kysymysten käsittelyä ajatellen. Kiitos sitten herra Telinska. Kiitos puheenjohtaja. Minä edustan nyt Itaskun Bilbaoa. Hän on Itä-Timorissa delegaation johtajana ja ilmaisen näin ollen hänen näkemyksiään, joita hän lähetti kauttani teille. Ensinnäkin meidän täytyy muistuttaa itsellemme, mikä tehtävänä tässä on. Tehtävänä on se, että EU noudattaa uusia velvoitteita YK vammaisyleissopimuksen mukaisesti. Ja Isaskun Bilbao uskoo, että itse asiassa ainoastaan EUn konsolidoitu ja johdonmukainen lähestymistapa voi varmistaa sen, että juridinen ympäristö pysyy yhtenä eikä johda eikä murennu ja, ja haja, aiheuta hajautusta. Toiseksi, ehkä alo, olisin voinutkin aloittaa tällä, mutta Isaskun Bilbao kunnioittaa kovasti esittelijä Taylorin ponnisteluja tässä työssä, mutta monissa kohdin herra Taylor on Hella Taylor ja, ja hänen varjoesittelijänsä ovat eri linjoilla. Ja ehkä eh, herra Taylor, kuten hän on sanonut, vielä yksi varjoesittelijöiden joiden kokous pidetään ja hän pyrkii siellä löytämään hyväksyttävän yhteisymmärryksen. Lykkäystäkään ei pidä sulkea pois. Sitten toinen kommentti liittyy siihen, että meidän pitäisi nähdä lainsäädäntöaloite täydentävänä EU-lainsäädäntöön Kyseessä ovat toimintarajoitteiset ja liikuntarajoitteiset, kun he käyttävät eri liikennemuotoja. Hän uskoo, että tämä direktiivi pitäisi olla sovellettavissa ainoastaan silloin, kun esteettömyysvaatimuksia ei kateta jollain muulla olemassa olevalla EU-lailla tai säädöksellä, ja tällä tavalla voidaan välttää kahdenkertaista lainsäädäntöä tai säätelyä. Mitä tulee sitten näihin herkkiin kohtiin rakennettu ympäristö. Tässä on kaksi ajattelukantaa, kuten on selväksi käynyt sekä varjoesittelijöiden piirissä että valiokunnassa, ja tiedämme kyllä nämä eri kannat. Isaskun Bilbao haluaisi esittää harkittavaksi sitä, että jos löytäisimme suht tasapainoisen lähestymistavan tiimissä, niin pitäisikö palata kenties alkuperäiseen ehdotukseen, jossa rakennettu ympäristö otetaan huomioon, mutta vapaaehtoisesti. Hän jättää tämän kuitenkin esittelijän ja varjoesittelijöiden käsiin, jos tämä olisi tie ulos umpikujasta. Ja sitten matkailuun liittyen Bilbao haluaa muistuttaa, että matkailun mukaanottaminen ei ole mitenkään artiklan 195 Lissabonin sopimuksesta vastainen. Päinvastoin hän haluaa muistuttaa meitä siitä, että matkailualan palvelut liittyvät myös ovat itse asiassa palveludirektiivin alaisia, ja tässä asiayhteydessä ja tässä suhteessa ne ovat siis EU-toimivaltaan kuuluvia asioita. Varjoesittelijä pyysi myös korostamaan, että hän ei halua millään tavalla, että tästä direktiivistä tulee hallinnollinen ja että siitä aiheutuisi liikaa taakkaa pk-yrityksille tai kasvuyrityksille, vaan että tämä taakka on suhteellinen, suhteetonta taakkaa on vältettävä kaikin keinoin. Ja sen vuoksi varjoesittelijämme haluaa uuden ehdon, jossa, jolla otettaisiin huomioon ne vaihtoehdot, joita ilmaiseksi on saatavilla matkustajaliikenteen operaattoreiden taholta. Eli on vaihtoehtoja kyllä, joista voi ratkaisu löytää. Sitten vielä viimeinen kommentti. Varjoesittelijämme haluaa muistuttaa, että muualla maailmassa, niin kuin Yhdysvalloissa ja myöskin joissain Etelä-Amerikan maissa, esteetön saatavuus on jo perusedellytys päästä edes markkinoille joillain aloilla. Ja meidän ei pidä jättää tilaisuutta käyttämättä, että me saamme tuotteemme ja palvelumme houkuttelevammaksi, kun ne ovat esteettömästi saatavilla. Ja tämä on mielestäni myös se kaupallinen puoli, joka, jota tulee korostaa. Kun katson näitä muistiinpanoja, joita hän minulle lähetti, niin mielestäni olen käynyt ne kaikki läpi. Kiitän. Unkhil, olkaa hyvä. Te ette halunneetkaan puhua. Eli sitten Euroopan komissio. Rova Plasentsia komissiosta, haluatteko käyttää puheenvuoron tässä aiheessa? Olkaa hyvä. Okay, thank you very much. Kiitos oikein paljon. Ihan lyhyesti vain. Ensin kiittäisin näistä ponnisteluista joilla on pyritty yhteisymmärrykseen täällä valiokunnassa. Haluaisin painottaa vain kahta seikkaa suhteessa tekijöihin, jotka on tänään mainittu. Ensinnäkin se, että komissio on pyrkinyt hyvin tarkkaan tasapainottelemaan tässä ehdotuksessa sitä, että otetaan huomioon olemassa oleva lainsäädäntö ja katsotaan, mitä voidaan lisätä välttämällä päällekkäisyydet. Toiseksi ehdotuksen tarkoitus on lisätä esteettömyyttä. Tässä ei ole kyse siitä, että halutaan vaihtoehtoja silloin, kun esteetön pääsy ei ole mahdollinen, vaan direktiivissä keskitytään siihen, miten voidaan turvata esteettömyys johdonmukaisella harmonisoidulla tavalla kautta Euroopan unionin. Tässä pari seikkaa, jotka halusin jakaa valiokunnan kanssa. Kiitos. Merci beaucoup. Paljon kiitoksia. Nyt puheenvuoro esittelijä Taylorilla, olkaa hyvä, jos teillä on kommentteja. Sure. Kiitos puheenjohtaja. Lyhyt puheenvuoro, kello on aika paljon minulle ja vihreille ja varsin eh, monille varoistetiloille myöskin direktiivin tulisi tarkastella myös liikennepalveluja ja tuotteita. Näin kaikki ihmiset voisivat niistä nauttia yhtenäismarkkinoilla. Tähän ilmeisesti pyritään. Ja win-win tilanteessahan tällöin oltaisiin, eli parannettaisiin palveluita ja kun näin tehdään, niin silloin palvelutilanne tilanne paranee monen ihmisten osalta. Kiitos näistä kommenteista, kiitos myös tehdystä työstä. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur. Paljon kiitoksia, herra Taylor. Äänestys ei ole siis huomenna, vaan 11. huhtikuuta. Haluan vain sanoa, että ei ole mahdollista tulevaisuudessa lykätä tällä tavoin, koska se siirtää koko meidän valiokuntamme työohjelmaa, eli jossain vaiheessa pitää kyllä sitten vaan mennä siihen äänestykseen. Tässä on tehty nyt poikkeus, muiden mietintöjen kohdalla emme tee poikkeuksia. Aikatauluissa on pitäydyttävä, koska myös muut valiokunnat odottavat mietintöjä, lausuntoja ja lainsäädäntötyötä ei voida tällä tavalla lykätä. Nyt jatkamme estyslistan käsittelyä koska jatkamme nyt suljetuin ovin. Pieni tauko, jotta webstreaming saadaan keskeytettyä ja pyydän, että ylimääräiset poistuvat salista. Erityisesti neuvosto. Neuvosto ja komissio, olkaa hyvä ja poistukaa. <laughs>